Hyvät kollegat, voimme aloittaa kokouksen, koska kello on jo yli yhdeksän reilusti. Aloitetaan kohdasta 11. Kyseessä on keskustelu aluepolitiikasta vastaavan komission jäsen Johannes Hanin kanssa. Muistanette, että edellisessä kokouksessa aika loppui kesken, joten sovimme, että ne, jotka, ne kollegat, jotka eivät saaneet enää puheaikaa, saavat tänään puheenvuoron ensimmäisenä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Angurakakis, Zeber ja Matula, Skotta, Simon ja Obermeier saavat ensimmäisenä puheenvuoron, koska he eivät viimeksi, saaneet tilaisuutta puhua. Ankurakakis ei ole täällä, mutta Zeber on. Mikäli Zeber haluaa puhua, hän voi puhua ensimmäisenä ja niin poispäin. Mutta kuten aina, esitäkää lyhy- kysymyksenne mahdollisimman lyhyesti ytekkäästi. Ja komissaari ei nyt saakaan puheaikaa näin aluksi, vaan Zeber aloittaa. Kiitos puheenjohtaja sitä, että piditte kiinni antamastanne lupauksesta. Kolme kysymystä komission jäsenelle. Ensinnäkin, miten suhtaudutte valtavirtaistamiseen aluepolitiikka on yksi tärkeimpiä politiikan alueita. Miten aiotte tässä toimia, kun niin monet tahot vaativat sitä, että energiatehokkaita hankkeita edistetään tai että ilmastohankkeille annetaan etusija? Entä sitten, miltä näyttää alue kehityspolitiikkojen veden kestävän käytön tilanne? Sitten toiseksi torjuimme EKTL-kysymyksen, koska se oli mielestämme liian hankalalla tolalla. Minkälaisia hankkeita aiotte edistää? Ja kolmanneksi, tunnette Rosbachin Itävallan aluesuunnittelu yksiköstä. Hän sanoi, että on parempi kehittää hankkeita Itävallan sisäisesti, koska EUn e tasolla tämä on aivan liian hankalaa. Miten suhtaudutte tähän? Thank you. Um, Kiitoksia. Matula ei ole paikalle, joten Birgvan ei myöskään. Joten eräs kotta, olkaa hyvä. Hänkään ei ole täällä. Simoneini myöskään. Obermeier ei ole myöskään paikalla, joten nyt jatkamme nyt sitten antamalla puheenvuoroja koordinaattoreille ja sitten muille pohjille. Annoin ensin puheenvuoron kollegoille, jotka eivät viimeksi saaneet puhua. Ai, oletteko tekin sillä listalla? Ei, ette kyllä minun listallani ole. No, puhukaa nyt silti. Olkaa hyvä, herra Seber. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvää huomenta komissio jäsen Haan. Yksi lisäkysymys tästä ehdollisuusperiaatteesta. Siitäkin kysyin viime kerralla ihan ensin. Tehän haluatte tätä ehdollisuusperiaatteen ja kannusteiden tehokkuutta parantaa. Pidän periaatteessa sitä hyvänä asiana, mutta kaksi kysymystä toimeenpanosta. Ehkä voi olla myös niin, että tämä on vain sitä, että en ole ymmärtänyt ihan oikein. Minä ymmärrän ehdollisuuden ja kannustu, kannusteet niin, että voi saada lisää rahaa, jos täyttää tavoitteet paremmin kuin mitä suunniteltiin. Siinä on ehkä se vaara, että nämä tukien saajat muotoilevat tavoitteet tietoisesti alemmaksi, niin että sitten voivat tavoitteet yrittäessään saada lisärahaa. Se ei ehkä ole ihan järkevää minusta. Sitten järkevää sitten toinen kysymys. Sen lisäksi kysyn, että itse asiassa kun nämä reservit, jotka liittyvät suorituksiin, Pitäisikö tässä käyttää näitä rakennerahaston määrärahoja, jotka jäävät käyttämättä tai niin, tästä olisin kiitollinen, jos vastaisitte. Jatkamme vielä puhujalistalla niiden osalta, jotka eivät viimeksi puhuneet, ja sitten te sitten puhua. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa herra Seber, Tarkoitus perätä keskusteluissa ja päätöksenteossa jäsenvaltioissa toivottavasti johtaa siihen, että sisältöpuolen määrittelyn jälkeen äh, seitens der Regionalpolitik auch die zuständigen Täytyy varmistaa, että muiden alueiden palvelut otetaan mukaan tähän politiikkaan. Tähän on käytännössä saatu aikaan. Olipa se ilmastonmuutoksesta, energiasta tai muista temaattisista palveluista kyse. Näiden osalta käydään keskustelut jäsenvaltioiden kanssa, jotta valmistelta saadaan aikaan ja tarkoituksena on sitten se, että vuodesta 2012 eteenpäin käydään epävirallisia keskusteluita ja sitten 2013 käydään virallisempia keskusteluita jäsenvaltioiden kanssa. Tavoitteena on niin pian kuin mahdollista kunkin jäsenvaltion kanssa tehdä nämä investointikumppanuussopimukset, joiden yhteydessä sovitaan siitä, mitä kukin jäsenvaltio tekee yksittäisillä alueilla. Samalla käydään neuvotteluita ja keskusteluita siitä, minkälaiset perustuslailliset puutteet puitteet tai lainsäädäntöpuitteet kussakin maissa ovat ja miten ne vaikuttavat tavoitteiden asetteluun. Tavoitteluun tavoitteiden asettelu täytyy saada yhdenmukaiseksi 22 2020 strategian ja hiilidioksidin päästövähennysten kanssa. Kilpailu alueelle pitäisi, tietylle alueelle pitäisi määritellä vain muutamia prioriteetteja niin, että määrärahat voidaan käyttää keskitetysti hyväksi. Mitä sama täytyy muistaa yksittäisten alueiden autonomia itsemääräämisoikeus. Itse, itse alueet voivat tehdä ehdotuksia sen suhteen, mitä prioriteetteja pitäisi valita. Sitä taustaa vasten, että rahoituksen tarkoituksena on todellakin keskittyä, eikä levittää rahaa pieninä erinä sinne sun tänne. Täten tuosta tulee myöskin näkyvämpää kansalaisten kannalta. Tämän keskitetty käyttö myöskin parantaa tehokkuutta. Tämä on yksi olennaisia tavoitteita. Toistaiseksikin on saantu jo menestystä aikaan, mutta nyt pyritään paremmin toimimaan yhteistyössä jäsenvaltion alueiden kanssa niiden prioriteettien eteenpäinviemiseksi, jotka alueet itse ovat valinneet. Tämä on realistinen, mutta samalla kunnianhimoinen tavoite, joka sitten voidaan myöskin muotoilla mitattavaan muotoon. Niitä voidaan sitten tuloksia myöskin mitata jälkikäteen. Ja meidän pitää myöskin luku, sopia siitä tai pohtia sitä, miten määritelmät otetaan kuntoon ja miten näihin laskelmiin ja lukuihin sitten tullaan. Ja tulosindikaattorit sitten. Fabrizio Backan johdolla on jo perustettu työryhmä käsittelemään asiaa. Se on tehnyt jo lukuisia ehdotuksia erilaisista tulosindikaattoreista eri sektoreilla. Tavoitteena on ottaa nämä indikaattorit käyttöön sitten, kun käyty keskusteluita yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa. Täten saadaan selkeä pohja arviointia varten, kun ryhdytään tarkastelemaan tuloksia suhteessa tavoitteisiin. Me haluamme mitattavia tavoitteita ja tuloksia. In allen diesen Fragenkomplexen ist der Gedanke der Energieeffizienz äh, des Klimaschutzes äh, zu berücksichtigen. Äh... Energia tehokkuus ja ilmaston, ilmastokysymykset, ympäristökysymykset. No, eri politiikan aloilla komissiossa. Toivotaan, että nämä toimet olisivat pakollisia ja tässä kysymyksessä tärkeänä asiana on tullut esiin jo yksinkertaistaminen, mutta emme saa mennä liian pitkälle, mutta silloin kun on tällaisia teemakokonaisuuksia, hankkeita, joihin sisältyy selvästi energiatehokkuuskysymys tai sitä edistetään, niin silloin tai kun niissä pohditaan sitä, miten energiatehokkuutta voidaan toteuttaa, niin silloin totta kai näitä asioita täytyy soveltaa. Ja uskon, että pystymme saamaan tässä paljon aikaan siinä, että selvät sopimukset jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa – saadaan eteenpäin siten, että viranomaiset pystyvät tai tietävät, mitä kriteereitä heidän tulee soveltaa, kun he päättävät hankkeista. Eli pitää katsoa, vastaavatko nämä hankkeet sovittuja tavoitteita. Jos kyllä, niin silloin hankkeen tulisi saada lupa. Ja tätä kautta odotamme, että laatu ja tehokkuus paranevat. Ja sitten tästä, mitä yhteinen itävaltalaiskollegamme on sanonut, niin voin vain sanoa, että vetoan kaikkiin, emme ainoastaan meihin, vaan myös alueisiin ja jäsenvaltioihin, jotta ne tekevät kaikkensa siinä, että byrokratia saadaan vähennettyä. Törmään aina siihen, että me täällä yhdessä, te Euroopan parlamenttina, kuten ennen olette lähteneet, tai olemme lähteneet yhdessä muuttamaan lainsäädäntöämme niin, että olemme halunneet yksinkertaistaa tilannetta, mutta asia ei kuitenkaan täytäntöön panna jäsenvaltioissa silloin, kun kansallinen lainsäädäntö ei tätä salli. Eli tämä on varmasti asia, joka on käsittelyssä jatkossakin. Ja tästä varmasti puhutaan jäsenvaltioiden kanssa aivan samoin kuin ehdollisuudesta. Ja minä puhuisin tällaisista menestystekijöistä. Keskusteluissa ehdollisuuskysymys näkyy siinä, että tiettyjä sopimuksia täytyy toteuttaa varsin pikaisella aikataululla – te kaikki tiedätte, että jäsenvaltioissa ja vaalipiireissä ne on eri syitä siihen, miksi hankkeiden täytäntöönpanossa on ollut viivästyksiä. Olen pyytänyt työntekijöiltäni tällaista yleiskuvaa eri alueista. Ja voin sanoa, että useimmissa asioissa etusijalla ovat rahoitukselliset syyt, mutta myös se, että lainsäädäntö ei ole aukotonta ja siksi Euroopan tason sääntöjä ei ole saatu täytäntöönpantua kansallisella tasolla. Esimerkiksi hallinto on tehotonta ja kokemuksista on edelleen puutetta. Siis ei tiedetä, miten pitkä, miten tällaisia hankkeita tulee toimeenpanna. Ja tämä ehdollisuusajatus on räätälöity alueita silmällä pitäen, mutta todennäköisesti niistä täytyy sopia kuitenkin jäsenvaltioiden kanssa. Meidän täytyy todella sopia sellaisista toimista, joihin jäsenvaltioiden ja taas toisaalta alueiden pitää lähteä, jotta tällaisista pullonkauloista päästään eroon. On edelleen sellaisia jäsenvaltioita, joissa ei ole mitään tällaista tonttilistaa tai maarekisteriä, josta näkisi, kenelle esimerkiksi tietty maapalsta kuuluu. Ja tämä taas aiheuttaa lykkäyksiä ja viivästyksiä hankkeiden toteuttamisessa. Eli tässä ei ole kyse nyt siitä, että tarjotaan porkkana tai keppiä, vaan ainoastaan sitä, että kriteerit täytyy täyttää ja tuolloin saa sitten määrärahoja käyttöönsä. Tässä puhuttiin myös tulossuuntautuneesta bonuksesta. Tämä on sellainen asia, jota olemme suunnittelemassa. Mutta tässä on vaikea heti alussa nähdä, mistä rahasta on kyse. Tämä selviää vasta tietyn periodin lopussa. Ja haluamme saada rahoja käyttöön niin, että ensin annetaan kaksi prosenttia niille alueille, jotka sopimuksen puitteissa toimivat paremmin kuin niiltä odotetaan. Eli tästä tulee tavallaan tällainen lisäkannustin. Er Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. Viitataan tähän ensimmäiseen kysymyskierrokseen ennen taukoa. Haluaisin sieltä poimia muutaman kysymyksen, jotka meidän mielestämme, meidän ryhmämme mielestä ovat erittäin tärkeitä myöskin muiden valiokuntien kannalta – ne ovat tärkeitä seikkoja valiokuntien, jotka käsittelevät näitä asioita. Kysymys yksi. Voisitteko hieman kertoa, kuinka monta asetusta nyt on tuloillaan ja miten ne vaikuttavat koheisiin ja EU 2020 strategiaan? Ja täten me voimme paremmin varautua itsekin siihen, mitä tuleman pitää. Viimeisen kokouksemme yhteydessä, joissa te olette paikalla, te viittasitte hajautettuun hallintoon, hajautettuun täytäntöönpanoon tulevalle ohjelmakaudelle. Tuossa yhteydessä keskustelimme siitä, että mahdollisesti voitaisiin antaa hyvin vahva sykäys alueellisille sopimuksille jäsenvaltioiden tasolla. Ja toisaalta pohdittiin sitä, miten määriteltäisiin, millä tasolla tätä yhteistyötä tehtäisiin. Voisitteko ehkä hieman nyt kommentoida sitä, mitä herra Brander totesi tuossa yhteydessä? Miten tämä hänen sanomansa pitäisi tulkita? Ja kolmanneksi, onko teillä mitään ajatusta EU 2020 strategiasta sen suhteen, miten sitä on valmisteltu, miten alueet tulevat olemaan mukana kansallisessa suunnittelussa, kansallisen tason suunnittelussa. Minun mielestäni me teemme suuren virheen, mikäli nyt kun pohditaan Lissabonin tavoitteita, kaikki vain toistetaan. Lissabonin strategian yhteydessä annettiin teoreettisia suunnitelmia ja teoreettisia strategioita. Totesi, että sama virhe ei tehdä uudestaan. Helmikuussa parlamentti antaa uuden päätöslauselmaeristyksen aikaansaadusta edistyksestä, joten tässä suhteessa olisi tärkeää saada tätä tietoa ennen kuin annamme tuon tekstin. Eigentlich hängen alle Fragen äh, zusammen. Itse asiassa kaikki kysymykset liittyvät yhteen. Seuraavia asetuksia on ajateltu. Yleisiä asetuksia, jotka meidän käsityksemme mukaan mahdollisimman pitkälle mene nämä eri alueet, kohesiorahastot, sosiaalirahastot pitäisi käsitellä ja kattaa. Ja vain niille alueille, jotka ovat aivan spesifiä yksittäiselle rahastolle, niin niillä pitäisi olla sitten erityisasetuksia ja tästä nyt vielä keskustellaan. Tämä liittyy jo vähän siihen kysymykseen, mistä puhuitte, että asetus alueellisesta yhteistyöstä, missä itse asiassa on kyse siitä, että varmistetaan parempi näkyvyys näille järjestelmille. Tämä liittyy ihan olennaisesti tähän, mutta aikataulun mielessä vaaditaan uudelleen arviointia. ECDC-asetuksessa. Se pitäisi esittää kertomus sitä ensimmäinen elokuuta ja sen perusteella lähden siitä, että on ehdotuksia kehittää tätä vastaavaa asetusta eteenpäin. Eli korkeintaan kuusi asetusta. On joitakin, jotka ovat sitä mieltä, minä en kuulu niihin, että rakenne rahastoja kohesiorahasto voitaisiin käsitellä yhdessä, anteeksi aluekehitysrahastoja kohesiorahasto, mutta se vielä vähentäisi tätä lukua. Mutta avoimuut, anteeksi, yksinkertaistamista mielessä pitäisi olla sellaisia, jotka kattavat mahdollisimman monta, mutta sitten nämä kolme eri rahastoa, missä, missä tarvitaan, niin sitten eri kohtia tai eri asetuksia niille, jos tarvitaan. Lyck van den Brande, joka oli aiemmin puheenjohtajana alueiden komiteassa, pyysin häntä tulemaan neuvonantajaksi. Sillä tehtävänä on olla, että aina kun puhutaan monitasoisesta hallinnosta, niin keskustelen sitä intensiivisesti alueiden komitean kanssa. Ja katsotaan siinä sitten, että miten pitkälle näitä elementtejä voidaan ottaa mukaan näihin yleisiin asetuksiin. Tehdään työtä vastaavien ehdotusten kanssa tällaisten asetusten suhteen. voi olla vain tällainen julistava lausunto. Mutta kaikki, mitä tällaisissa asetuksissa, millä on sitten tällainen periaatteessa sitovampi luonne, ja kun näkyvyyttä annetaan vastaavasti, niin voidaan antaa panos siihen, että alueet, mutta myös paikalliset alueet, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja meidän edustajat tulevat keskusteluihin tulevista operatiivisista ohjelmista. Sanon myös tässä aina. Aina saan alueelta kritiikkiä siitä, että eivät ole liittovaltiotasolla edustettuina. Joten vetoomukseni menee itse asiassa kaikille osallisille. Ottaa kaikki tasot mukaan. Katsotaan, ettei kukaan jää yksi kaikki pitäisi ottaa mukaan, kaikki tasot. Ja pyydän teitä myös täällä, kun olette jäseniä parlamentissa, niin annatte vaalipiirille tehtäväksi sen, että sieltä tulisi palautetta meille neuvotteluissa. Kuitenkin kerromme aina neuvottelukumppaneillemme siitä, että toivomme ja odotamme, vaadimme sitä, että alueelliset ja paikalliset edustajat ovat mukana näissä keskusteluissa, että tämä omistajuusperiaate voidaan varmistaa? Kiitoksia. Palatakseni vielä kolmanteen kysymykseen, jonka esitin. Katsoko komissio, että asiat sujuvat nyt hyvin, nyt kun paikallisia alueviranomaiset on määrä saada paremmin mukaan jo silloin, kun näitä lippulaivahankkeita ja muita ollaan laatimassa. Onko tässä suhteessa saatu aikaan edistystä? Entä EU 2020-strategia? Onko teillä mitään ajatusta siitä, mitä käytännössä tapahtuu ja onko tätä saatu ollenkaan aikaan? Äh, Ensinnäkin uskon ja toivon, Ja tavoitteena siis on, että neuvottelut edistävät parempaa alueellisten ja paikallistason edustajien ja liittojen integraatiota tähän kaikkien ohjelmakokonaisuuteen. Kuitenkin täytyy myös ottaa todellisuus huomioon, koska eri perinteiden takia eri jäsenvaltioissa se on edustajien tilanne on erilainen maan paikallisessa päätöksentekoprosessissa. On maita, joissa aluetasolla on päätöksenteossa hyvin voimakas rooli, ja sitten toisia maita, joissa tilanne on täysin päinvastainen. Eli en voi mitenkään sanoa tai taata todella sitä, että joka paikassa tilanne muotoutuisi samalla tavalla. Mutta aluepolitiikan perin, perinteinen tavoite on se, että eroja pyritään vähentämään, joten tämä merkitsee sitä, että erityisen jälkeen jääneet alueet todella saataisiin mukaan kelkkaan. Tähän pyritään. Ja voin sanoa, että oma yksiköni todella panostaa siihen, että tällaista mukanautta tapahtuu, mutta en voi taata sitä, että jäsenvaltiot toteuttavat asioita niin kuin me toivomme, mutta me ponnistelemme tämän eteen. Ja silloin kun on mahdollista, niin asiasta saadaan myös aikaan asetuksia. Ja, vielen dank, Frau Vorsitzende. Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, olen puhunut asiasta jo pari kertaa. Ja edellisen kerran, kun suurevaliokunta kokoontui, minä huolestan sieltä uudestaan. Maatalousministeri puhui vahvemmasta koordinaatioista maaseudun kehittämisen ja kohesiopolitiikan välillä, mutta hän muotoili asian niin, että hänen mielestään tämä pitäisi rahoittaa kaksi kertaa, kerran maaseudun kehittämisen rahastosta, kerran aluekehitysrahastosta, eikä meidän tarkoitusperämme ole tämä. Me haluamme sitä, sitä että kohesion varat keskitetään lähinnä kaupunkialueille ja muihin prioriteetteihin, joita meillä on tämän ohella, ja haluan myöskin vahvempaa koordinaatiota maaseudun kehittämispolitiikan ja maatalouspolitiikan kanssa, jotta luotaisiin parempaa organisaatiota tähän. Te ette sanonut äh, mitään maansietoalueiden kanssa tehtävästä koordinaatiosta, mutta minkälaisia keskusteluita komission puolella on käyty? Oletteko samaa mieltä kuin mekin, että meidän pitää todellakin saada edistystä aikaan tässä suhteessa niin, että budjetista säästyisi varoja? Uh, Also ich kenne <clears throat> die genaue Formulierung des Kollegen Scholos nicht, aber... Scholoksen tarkkaa muotoilua en tunne, mutta se miten tämä nyt sanotte, niin en ole samaa mieltä ihmetyttäisi minua, että se, hän olisi näin sanonut, koska meidän keskustelu on se, että, että hänen aloitteensa jopa tämä Common Strategic Framework, että me, meillä olisi sellainen, että kalastus, maatalous, rakennepolitiikka, sosiaalirahasto myös, neljä komission jäsentä – ovat itse asiassa sitoutuneet ja muut kollegatkin tämän jakavat, että tässä olisi yhteinen, yhteiset strategiset puitteet määriteltäisiin. Miten rakennerahojen muodot tai yhteisen hallinnoinnin rahastot hallinnoidaan niin, että on selkeä tavoitteen asettelu, että päällekkäisyyksiä vältetään ja ihan nimenomaan tässä suunnassa nämä keskustelut menevät regi- ja agripäosastojen välillä. Ja juuri tässä tämä kritiikki, jota aina kuulen, että ERDF ja maaseudun kehitysrahaston kolmen neljännesosalla välillä olisi päällekkäisyyksiä. Rehellisesti sanottuna selkeä tavoitteen asettelu on se, että tässä olisi selkeä jaottelu. Niin, että ei samoja projekteja äh, tueta monista rahastoista. Se on se meidän tavoitteen asettelumme. Täytyy myötä, että kaikki keskustelut komission sisällä menevät nyt tähän suuntaan ja minua ihmetyttäisi, jos näin olisi, mutta kiitoksia tästä, että otitte sen esille. Okay. Ehkä lisää kysymys tästä yhteisestä strategisesta kehyksestä. Miten sitova se on suhteessa esimerkiksi tähän yleisasetukseen? Koska voihan asetus olla vielä yleisempi kuin mitä tähän asti? Also, äh, ich habe mich da Niin, olen pyrkinyt olemaan aina uudistusten kärkipäässä. Eikä Roomakaan rakennettu päivässä. Eli jos onnistumme nyt ensimmäistä kertaa tämän strate- yhteisen strategisen kehyksen puitteissa saamaan selkeän kuvan siitä, kuka tekee mitä, minkälainen toimijako on ja jos tämä toimii myöhemmin sitten myös käytännössä, niin silloin sanoisin, että olemme päässeet jo ensi askeleen, tärkeän askeleen eteenpäin siinä, että päästään todella kohti tavoitetta. Mutta varmasti tulevilla ohjelmakausilla tilanne tulee sääntelyn osalta menemään eteenpäin niin pitkälti kuin tämä on mahdollista. Mutta ei kaikkea voida saattaa yhteisen sääntelyn alaiseksi, vaikka tätä hyvistä syistä toivommekin, mutta kaikki eivät lähde samaan kelkaan. Thank you. Thank you very much for the... Kiitoksia. Rova Manner sitten Alden nimissä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja kiitoksia myös komissaarille, kun olette päässeet tänne paikalle meidän valiokuntaamme. Oikeastaan kysymyksemme ensimmäinen kysymyksemme koskee tätä erityistä yhteisötason suoritusvarausta, jota komissio on, on tällekin kaudelle esittänyt, eli osa varoista jätettäisiin jakamatta ja väliarvioinnin perusteella sitten jaettaisiin ja suunnattaisiin niille ohjelmille, jotka parhaiten ovat tätä EU 2020-strategiaa toteuttaneet. Onko komissiolla esittää tämän asian osalta tarkempaa suunnitelmaa suhteessa rahoitukseen tai mahdollisiin indikaattoreihin, jotka tätä sitten tarkemmin toteuttavat? Sitten toinen kysymys liittyy Interreg-ohjelmiin. Onko komissaari tietoinen näistä ongelmista, joita Interreg-ohjelmien kanssa nyt esimerkiksi tälläkin rahoituskaudella on ollut? ja pitkälti nuo ongelmat johtuvat siitä että tällä hetkellä interreg ohjelmiin sovelletaan asetusta joka on tarkoitettu ennen kaikkea kansalliselle tasolle ja voisiko näin ollen ajatella että tulevalla rahoituskaudella näiden interreg ohjelmien erityispiirteet huomioitaisiin entistä paremmin muun muassa yleisasetuksessa? kolmas ja viimeinen kysymyksemme koskee artiklaa sataseitsemänkymmentäneljä äh, voiko jäsen taata että myös tulevalla rahoituskaudella äh, harvaan asutut alueet vuoristoalueet ja saaristoalueet tullaan huomioimaan äh, myös koheesiopolitiikassa ja ne tulevat saamaan myös erillisrahoitusta? Zur ersten Frage. Äh, wir haben ja immer eine Situation. Ensimmäinen kysymyksellähän on aina tilanne, ohjelmakauden päättäminen tapahtuu itse ohjelman itse, itse asiassa sen lopun jälkeen muutama vuosi. 2000-2006, niin joillekin hankkeille, ohjelmille niin sehän loppuu vasta 2011. Voitte lähteä siitä ja käytäntökin sen näyttää, että useimmat tai melkein kaikki rahat käytetään loppuun. Se osoittaa jo nyt tämän, miten rahoja käytetään, joten lähden siitä, että nykyisellä ohjelmakaudella – tulee olemaan myös näin ja myös tulevaisuudessa, jossa täytyy kohdata myös budjettirajoituksia. Mutta jos ei käytetä rahoja loppuun, niin vasta lopussahan se voi todeta valitettavasti, että uudelleenjakoa tässä siinä ei voi tulla uudelleenallokaatioita. Indikaattorista jo puhuin. Tässä korkealla paineella tehdään työtä vastaavien indikaattoreiden kehittämisessä, joiden pitäisi olla pelkkää paperia, vaan sitten, että ne osoittavat arvonsa myöskin eh, näillä yksittäisillä politiikkalohkoilla Euroopan laajuisesti yhtenäisten standardien mukaan. Että sitten voidaan tuloksia yksittäisillä asioilla, energiatehokkuus, että niitä voidaan arvioida niitä tuloksia. Interreg-ohjelmissa lähden siitä, että erityisasetuksia täytyy olla, että suhteellisuus täytyy pitää yllä – Mutta teillä on täällä intensiivisiä keskusteluja nyt seuraavana viikkoina ja kuukausina myöskin tästä asiasta täytyy käydä. Mitä tulee sitten viimeiseen kysymykseen, niin nythän on ja tulevaisuudessakin pitäisi olla erityisiä säännöksiä näille harvaan asutuille alueille. Se koskee erityisesti Pohjoismaiden pohjoisosia. Viittasitte siihen, että perussopimuksessakin tämä on jo varmistettu. Mutta sitten nämä integroidut ohjelmat 2008 ja 2009 tässä suhteessa esitettiin raportti, jossa käsiteltiin vuoristoalueita ja saaristoalueita – ja siinä oli se yleinen käsitys, että tässä ei pitäisi olla erityisraha-allokaatiota, sitä ei tarvita, koska nämä kaikki alueet ovat osa suurempia alueita. Ja nyt sitten alueiden autonomiassa, itsehallinnassa on jakaa nämä rahat siellä niiden sisällä ja tämä mahdollisuus siellä on myös tulevaisuudessa. Thank you very much, François Alfonsi. Merci, madame président. Euh, Monsieur le commissaire. Puheenjohtaja, komissaari, kiitoksia siitä, että tulitte keskustelemaan meidän kanssamme. Minulla olisi kaksi kysymystä. Aikooko komissio, eilen asiasta keskusteltiin valiokunnassakin, katsotteko te, että meidän pitäisi kehityspolitiikkaan luoda tällaista vipuvaikutusta ja millä tavalla? Ja sitten tavoite kolme. Olemme havainneet, kuinka makroalueita halutaan kehittää ja luodaan ohjelmia ja toimia tässä suhteessa yhä enemmän. Seuraavalle ohjelmakaudelle aikooko komissio tavoite kolmosen laittaa paljon nämä määrärahoja kuin aikaisemmin, ja se paisuttaa sitä. Ja sitten tämä suositusvaraus, johon eilenkin puhe viittasi, miten tämä sitten muotoutuu poliittiseksi prioriteeteiksi, miten se heijastuu niihin? Ich habe äh, zur ersten Frage eine Nachfrage. Kulturindustrie. Niin. Mit, en nyt aivan ymmärtänyt kysymystänne. Uh, the question was uh, you, you asked concerning niin kysymys liittyy kulttuuriteollisuuteen niinkö? Uh, donc, euh, il y a un rapport d'initiative actuellement de la... Meillä on äh, oma aloite mietintö, josta keskusteltiin eilen. Kulttuuriteollisuus ja luova ala ja sen osuus kulttuuriperinteen säilyttämisessä ja talouden tuotannossa, elokuva-ala, muu kulttuuritoiminta ja kaikki tämä kokonaisuudessaan heijastelee alueen erityispiirteitä ja, ja tässäkin on kehityspotentiaalia. Tähän saakka tätä ei, ei eksplisiittisesti ole otettu mukaan ohjelmiin aluekehityksen puolella. Voitaisiinko seuraavalla ohjelmakaudella tätä puolta kehittää ja tukea, koska ainakin eilen pohdimme sitä, miten merkittävä tavalla tämä tuo vipuvaikutusta siten, se luo työllisyyttä esimerkiksi alueelle ja vaikuttaa alueiden kehittymiseen. Joo, ähm. Um, niin, aivan varmasti tämä tulee olemaan mukana PK-yritysten toiminnassa. Ja se voisi olla epäilemättä hyvä esimerkki tällaisesta klusterimuodostuksesta tietyillä alueilla – tai alueiden osissa. Jo tällä hetkellä tämä liittyy tavallaan joissakin paikoissa vanhoihin nykytoimiin. Ja Euroopassa on sellaisia alueita, jotka ovat jo nyt keskittyneet siihen, että niillä tuotetaan hyvin paljon erilaisia produktioita. Ne kutsuvat tavallaan muistakin maista tuottajia tekemään, kuvaamaan elokuvia omalle alueelleen. Ja, meidän tulisi säilyttää tämän kaltainen malli ja tällainen äh, järkevä erikoistuminen on asia, jota pitää edistää. Se on järkevää. Sitten makroalueista haluaisin vielä sanoa, tai sanotaan toisinpäin. Alueellinen yhteistyö, kolmospilari, niistä täytyy pitää kiinni, mutta jos se minusta ja meistä riippuu, niin näitä tulisi kehittää edelleen ja laajentaa, mutta täytyy olla realistinen koska kokonaisbudjetista tähän menevät määrärahat ovat 2,5 prosenttia, eli koko ohjelmakaudella hieman yli 8 miljardia euroa. En pysty vielä sanomaan, miltä koko budjettitilanne näyttää. Itse pyrin siihen, että tätä osuutta kasvatetaan, mutta vaikka tässä onnistuisimmekin, niin emme pysty kuitenkaan mitään tällaisia kaiken kattavia alue yhteistyöhankkeita rahoittamaan. Tässä pitäisi mielestäni lanseerata erilaisia hankkeita, saada niitä alulle, mutta meillä on jo tällä hetkellä todella paljon erilaista alueellista yhteistyötä, kahdenvälistä yhteistyötä naapurialueella esimerkiksi. Tämä liittyy makrostrategiaan ja tässä pitäisi oikeastaan edetä ja voidaan edetä niin, että ohjelmasuunnittelussa alueittain otetaan jo tämä nykytilanne huomioon ja operatiivisen ohjelman puitteissa – edistetään joko jo olemassa olevia ohjelmia tai sellaisia, jotka ovat niin sanotusti valmisteilla. Eli tässä ei välttämättä ole kyse mistään lisärahoituksesta, vaan siitä, että olemassa olevat määrärahat käytetään entistä tehokkaammin ja kohdentummin hyväksi. Meillä on Euroopassa ollut hyvin paljon tällaista rajat ylittävää yhteistyötä ja kun toimia suunnitellaan entistä paremmin, niin tulee olemaan mahdollista, että alueet ottavat nämä asiat entistä paremmin huomioon ja tämä näkyy myös sitten budjetin suunnittelussa. Thank you, dear colleagues. I, just... Kiitos, hyvät kollegat. Toivottavasti nyt otatte nyt onkin siitä, mitä minä sanon, koska en aina pyydä tätä samaa, mutta tällä kertaa Minun on pakko. Minulla on 13 puhujaa niin Mikä te haluatte kuulla komissaarin vastauksetkin? Niin, kukin saa puhua vain yhden minuutin. Ja sitten komissaari ja kaksi minuuttia aikaa vastata. Tämä on ainoa tapa hoitaa asia kuntoon, koska muutoin vain puolet puhujista saavat puheenvuoron. Toivottavasti seuraava puhuja näyttää hyvä esimerkki muille. Dziękuję. Hyvä komissio, sen kiitoksia tästä keskustelusta. Komissioissa ja parlamentissa käydään keskustelua infrastruktuuripakettien rahoittamisesta. Valmistellaan uusia eurooppalaisia projekteja niistä pakettia. Se on vähän erilainen lähestymistapa kuin tähän asti on ollut ja on keskusteluja myös uusista rahoitustavoista on ihmisiä, jotka ovat uusien välineiden puolesta, jotka olisivat erityisesti tarkoitettuja tämän infrastruktuuripaketin rahoittamiseen, ja on sellaisia henkilöitä ja maita, jotka ovat tämän, tähän asti sen käytännön perusteella. Haluaisin tietää, että mitä tästä ajatette minun maani on sen puolesta, että pidetään yl- tähän asti ne rahoitustapa yllä. Karen Kadenbach. Kiitos sitten Kaidenbach. Kaidenbach puhuu seuraavana, olkaa hyvä. Uh, Im Prinzip ganz kurz. Aivan lyhyesti vain. Tämä liittyy edellisen kysymykseen. Syvennän sitä hieman. Miten tämä Miten voidaan kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuutta esimerkiksi Tonavan alueella kehittää? Voidaanko tällaisen myöntää erityisiä marrahoja? Thank you, Herman Winkler. Herman Winkler sitten seuraavana, olkaa hyvä. Er- Pari nopeaa kysymystä. Ensinnäkin komissio päätelmissään puhuu viidennestä tai viidennen äh, kehitysraportin tulevista alueiden yhteistyön yhdistämisestä. On hyvä, että nämä yhdistetään 2020 strategian mutta miten alueet voivat itse vaikuttaa tiettyihin päätöksiin? Näkyykö tässä esimerkiksi väestörakenteen muutos vai sovitaanko prioriteeteista tavallaan ylhäältä käsin? Ja sitten toiseksi esittäisin oikeusvarmuutta koskevan kysymyksen. Tulevaisuuden kannalta meidän täytyy huolehtia siitä, että koko tuki kaudella syntyy hallintorakenteissa jatkuvuutta ja oikeusvarmuutta – Tähän liittyy tällainen innovatiivisten rahoitusvälineiden ongelma. Esimerkiksi tällä kaudella on syntynyt ongelmia maksatusten äh, tarkastelussa ja tässä todella on ongelmia. Petra Luhan seuraavaksi. Ähm, Kiitoksia. Mielelläni haluaisin tietää hieman enemmän näistä alueista, jotka ovat EUn ulkorajoilla. Tiedämme hyvin, että noilla alueilla on erityisongelmia, ne ovat erityisen köyhiä. Itä-Euroopassa etenkin. Mielelläni kuulisin teiltä, harjoitatteko mitään erityistä politiikkaa, joka kohdistuisi esimerkiksi kohesion politiikan puolella noihin alueisiin ja mitä toimia se voitaisiin ottaa käyttöön. Aikooko komissio tukea tuon tyyppistä toimintaa raja-alueilla, unionin ulkorajalla? Ja zur ähm, polnischen Kollegin, uh, polnischen Kollegin, aber vielleicht... Vuorolliselle kollegalle, ehkäpä hän sitten saa vastauksen, vaikka paikalla. Itse asiassa on eri käsityksiä siitä, että miten tulevaisuuden tarpeet voidaan täyttää, erityisesti infrastruktuureissa. Kyllä, on harkintaa siitä, että olisi europrojektibondeja, jotka olisivat erityisesti siihen, että tiettyjä suuria infrastruktuuriprojekteja voitaisiin niistä rahoittaa, jotka takaisivat tuloa. Rehellisesti sanoen, mikään ei sitä vastaan puhu, jos sitten vastaavasti se oikeudellisessa laillisessa valmistellaan kunnolla. Sillä on vahvistava vaikutus. Tärkeää on se, että kyse on aina rahoituksesta, mutta on kyse myös siitä, että hankkeet täytyy toteuttaa niin, että ne täyt, voidaan toteuttaa ei se aina ole rahasta kiinni, vaan muistakin, muistakin asioista. Juuri liikenneprojekteissa on yhä tärkeämpää tämä. Ja Karlsin kanssa, kollega Karlsin kanssa olemme, olen täysin samaa mieltä, että strategiset konseptit täytyy olla että miten voidaan siirtyä rautateistä vesille, teille, näitä yhteys, täyt, yhteyksiä täytyy parantaa. Alueella täytyy saada yht, kattavia konsepteja tähän. Mielestäni on vähän järkeä käsitellä näitä TNT-verkkoja eikä katsoa, että miten ne sitten alueella toteutuvat. Tässä täytyy olla tehokkuutta. Mutta tarvepuolelta, tämä koskee koko energian to- toimitussektoria, niin tässäkin no, uusia täydentäviä rahoitusmalleja tarvitaan ja ei toinen sulle toista pois. Tässä on tällainen intelligentti yhteys olemassa. Kulttuuriala sitten tiedän, että Tonavan alueen strategiassa nimenomaan on suunniteltu tähän toimintaa. Mitä tulee sitten rahoitukseen? Pätee se, mitä sanoin ensin nyt kun monenlaisia projekteja on tästä vireillä, niin, niin täytyy vain käyttää järkevästi ne varat. Kahdesta kolmeen prioriteettia, rehellisesti sanottuna, jos katsotaan aluepoliittisten toimien toteutumista – on suuri osa niitä, jotka voidaan katsoa osaksi eh, Eurooppa 2020 osaksi, mutta missä on parannuspotentiaalia. On tällainen keskitetty määrärahojen käyttö, että voidaan nähdä tulokset paremmin ja myöskin saada näkyvyyttä kansalaisille, kansalaisten keskuuteen siitä, että nyt käytetään EU-rahoja. Tässä käytetään usein tällaista kastelukannua. Me haluaisimme kasteluletkua käyttää. Mutta alueet päättävät omat tarpeensa ja välttämättömyytensä. Mutta täytyy puhua sen puolesta, että projektin toteuttamisen laatu paranee niin ja kasvaa niin, että todellakin voidaan seitsemän vuoden jälkeen esimerkiksi voidaan mitata, että miten paljon on toteutettu ja mitkä ovat tulokset. Ja tähän minun täytyy, tähän minun täytyy keskittyä investointini kanssa. Alueet voivat käyttää rahaa eri tarkoituksiin, mutta tärkeää on se, että mitä tahansa prioriteettialueet sitten valitsivatkin, niin jatkuvat rahastot olette tässä ihan oikeassa – tässä tarvitaan suurempaa vakautta. Se on ihan selvää. Se on ala, jossa olemme myös oppineet, kun jotkut käyttäjät ovat käyttäneet niin, kun emme me sitä olleet suunnitelleet. Ja myöskin periodin sisällä täytyy pystyä tekemään johtopäätöksiä eikä odottaa, että ohjelmakausi on lopussa. Tämä on yhteinen oppimisprosessi kuitenkin myös komission sisällä. ECFINin johdonalaisuudessa on yhteinen lähestymistapa Yhteinen hallinto tarkoittaa sitä, että on tietysti valinnanvapaus siinä, että mitä tulee näiden financial intermediatesin käsit- käyttämiseen, mutta täytyy olla raam, raamit ja kehykset siitä, että mitkä parhaat ehdot ja olosuhteet ovat niin, että voidaan päästä lähelle yhtenäisiä eurooppalaisia standardeja ja puitteita jonka puitteissa sitten voi valita. Tämä on se lähestymistapa, joka tulevaisuutta varten valitaan. Sitten uloimmat syrjäisimmät alueet. Fylen kanssa voidaan puhua naapuruspolitiikasta. Tässä on eri ohjelmia, jotka johtavat osittain toteuttamisongelmiin, koska ne ovat erilaisia. Se on alue, josta ei päästä eroon, mutta yritetään niin paljon kuin mahdollista vähentää näitä ongelmia niin, että projektien toteuttaminen että näiden ulkoreilla olevien alueiden projektien toteuttamista helpotetaan, jos se geopoliittinen intressimme on näitä suhteita edistää. Thank you, Cornelia Ernst, ja, Kiitoksia. Kiitoksia tilaisuudesta käydä keskustelua. Tämä on erittäin hienoa. Toivottavasti kaikissa muissakin valiokunnissa voitaisiin käydä näin syvästä keskustelua. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen niistä liittyy monimutkaiseen yhteisrahoitukseen. Yhteisrahoitus on tietystikin olennainen elementti jatkossakin, eikö totta? Kysymykseni on seuraava. Te viittaatte siihen, pitäisi pohtia yhteisrahoituksen tasoa. Tiedän, että viimeaikaisia keskusteluilla on tässä oma roolinsa, mutta siitä huolimatta haluaisin vielä hieman täsmällisempää tietoa siitä, mitä nyt on tuloillaan, mitä on suunnitteilla. Toinen asia, nämä jatkuvat rahastot, niiden käyttö ja myöskin uudet rahoitusvälineet. Tämä on erittäin kiehtovaa, kiintoisaa Saksan ja sen osavaltioiden kannalta, koska siellä on menestyksekkäästi ja käytetty joitakin muotoja hyväksi. Näiden jatkuvien rahastojen käytöstä nyt on keskusteltu. Haluaisin niistä lisätietoa ja esittää kysymyksen, joka liittyy rahoitusvälineiden soveltamisalaan. Ehkä voisitteko kertoa tästä hieman enemmän. Niihin on viitattu vain ohimennen toistaiseksi. No, ehkä tässä oli tarpeeksi. Sitten Elisabeth Schroeder. Yeah. Hyvää huomenta komission jäsen. Aluksi kiitän, kiitän teitä erinomaisesta esityksestä. Se oli myös hyvin konkreettinen. Nyt saimme hieman ajatuksia siitä, mihin suuntaan tässä on menossa. Ja onnittelen teitä eilisestä tiedonannosta. 15 vuoden jälkeen olette nyt ensimmäinen komissaari, joka on uskaltanut laatia tiedonannon kohesiopolitiikasta ja sen kestävyydestä. Ja nyt haluaisin tietää, miten nämä tiedonannon asiat päätyvät mahdollisesti teidän tavoitteeseen tavoitteisiin ja asetuksiin ja miten niitä on tarkoitus toteuttaa jäsenvaltioissa ja mikä rooli tällä on tähän performance reserviin. suoritusvaraukseen. Haluaisin, että tässä pidetään kunnianhimoisia tavoitteita yllä, koska se on ainoa väline, jolla todella voidaan saada aikaan tehokkaita ja laadukkaita hankkeita. Sitten Jan Olbricht. Komissaari, minulla olisi pari kysymystä. Toinen on poliittisempi luonteeltaan. Eikö nyt ole enää tarkoituksena saattaa kohesiopolitiikkaa 2020 strategian alaisuuteen sitä eteenpäin viemään? Tämä on se johtopäätös, joka saatiin aikaan kohesiofoorumilla fiksu, kestävä kasvu ja niin poispäin. Nämä tavoitteet ovat ihan kohdalla, mutta onko nyt luovuttu tavoitteesta lähentää kohesiopolitiikkaa tähän inklusiiviseen kasvuun? Minun mielestäni tämä olisi väärin. Toivottavasti näin ei ole. Toinen kysymys liittyy asetuksiin, joita nyt on tuloillaan. Mikä teidän tarkoituksenne on käytännössä? Milloin olisi oikea aika saattaa hankkeet ja asetukset parlamentin keskustelulle alttiiksi. Tarvitaanko ensin komissiolta ehdotusrahoituksesta ja sitten vasta asetusehdotukset vaiko samanaikaisesti kumpikin? Eilen esitin kysymyksen unkarilaiselle ministerille ja tietystikin taustalla on myöskin rahoitus on että Mikäli rahoitusmäkin antaa viideksi vuodeksi, silloin koko politiikkaa täytyy muuttaa tuon päätöksen jälkeen ja kaikkien poliittisia päätöksiä ei ole vielä tehty. Joten minkälaisella aikataululla tässä nyt edetään? Mitä teillä on suunnitteilla? Mikä teidän nähdäksenne olisi paras järjestys ja tapa hoitaa nämä asiat? Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Kommissar. Kiitoksia puheenjohtaja komissio. Sen minun kysymykseni menee samaan suuntaan. Ollaan puhuttu korvamerkinnöistä aiemmin, nyt ehdollisuudesta pitäisi vääränä, jos käsittelemme aluepolitiikkaa pelkästään inclusive growth käsitteen alla ottava kasvu, vaan pitäisi olla tai pitäisi toimia älykkäästi ja kestävästi alueilla. Ja konkreettinen kysymys, näettekö mahdollisuutta siihen, että globalisaatiorahasto integroitaisiin tähän jälleen – koska pitää sopeutua globalisaatioon, mutta jos mennään näin eteenpäin, niin ehkä pitäisi olla myös demografisen muutoksen sopeutumisen rahasto, ilmastonmuutoksen rahasto ja kaikkea mahdollista. Minä en tätä halua, vaan haluan tämän kattavan lähestymistavan, jossa sopeutuminen maailman muuttuviin olosuhteisiin tekniseen, sosiaaliseen, ympäristöpoliittiseen muutokseen integroidaan yhteen alueelliseen lähestymistapaan. Minua kiinnostaisi, miten sitten tämä, tätä arvioitte. Francesco De Angelis, in this tranche. Viimeisenä De Angelis tällä kysymyskierroksella. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, aivan pikaisesti kolme kysymystä. Ensinnäkin, jotta voidaan edistää tuottavia investointeja, ne ovat mielestäni sellaisia, jotka pyrkivät kehitykseen ja työllisyyden lisäämiseen. Mielestäni meidän täytyy sopia harvoista prioriteeteista. Ja ensinnäkin meidän tulisi ymmärtää se, mitä kriteerejä käytetään sanktioiden ja kannustinten soveltamisessa. Ja sitten toiseksi olen sitä mieltä, että asetuksia on liikaa. Niitä on aivan liian paljon. Ja millä tavoin voitaisiin yksinkertaistaa ja ennen kaikkea nopeuttaa maksatusmenettelyitä? Ja kolmanneksi, millä välineillä voitaisiin taata parempi rakennerahaston määrärahojen käyttö ja koordinointi? Kiitos. Äh, Tästä monimutkaisesta yhteisrahoituksesta ensin. Muistanette, että konvergenssialueilla on 50 prosentin yhteisrahoitusosuus. Alun perin oli pohdittu 25 prosenttia. Tämä on tietystikin sellainen kysymys, josta voidaan ja täytyykin vielä keskustella. Toinen seikka on, että facing in ja facing out alueiden välillä on 75-50 prosentin välillä tämä yhteisrahoitusosuus. Ja siirtymäalueilla voidaan pistää täytäntöön yhtenäistä yhteisrahoitustasoa, mutta toisaalta en katso, että alle 50 prosentin pitäisi mennä. Tässä olisi tärkeää, että annetaan selkeä merkki sen suhteen, että vähintäänkin puolelta hankkeen rahoituksesta tai alueellisesta rahoituksesta pitäisi saada Euroopan tasolta. Voin hyvinkin kuvitella, että jotta voisimme luoda kannustamia, voitaisiin ottaa käyttöön erityisiä instrumentteja joidenkin rahaston osalta niin, että luotaisiin hieman matalampi yhteisrahoitusosuus. Prosentti laskettaisiin matalammaksi, mutta tästä meidän täytyisi keskustella hyvin intensiivisesti. Kaikin kaikkiaan katson, että arkkitehtuuri on sikäli kunnossa, että joitakin äh, mukautuksia voidaan kyllä tehdä. Sitten näistä jatkoista rahastoista. Noin kolme prosenttia rahoituksesta on määritelty tätä varten hieman yli 10 miljardia. Tarkoituksena on, että ohjelmakauden loppuun mennessä suurin osa tästä määrärahasta olisi todellakin käytännössä käytetty hyväksi. Tavoitteemme on absoluuttisina lukuina tarkastella tilannetta, että vähintäänkin nelinkertaistettaisiin lopulta tämä osa. Tietystikin täytyy toimia saatujen ajatusten pohjalta ja kaikkia hankkeita ei kuitenkaan voida alue politiikan puolella toteuttaa, koska ne eivät oikein sovellu aluepolitiikkaan. Täytyy muistaa, että monilla alueilla, niin kuin aina ennenkin, on tiettyjä elementtejä, jotka ovat tässä päällimmäisenä. Ja eikä pidä unohtaa esimerkiksi koulutus- ja yliopisto puolella, kun halutaan sijoittaa, niin infrastruktuuria tarvitaan, eikä ole mahdollista silloin käyttää näitä jatkoja rahastoja, mikäli nämä eivät sovellu tämän tyyppiseen rahoitukseen. Tulevaisuudessa meidän täytyy varmistaa se, että voidaan antaa sykäyksiä, kannustimia, mutta tietyillä alueilla tai monellakin alueella, jolla pyritään tukemaan pk-yrityksiä, voisi hyvinkin kuvitella sitä, että saataisiin suurempi vaikutus investoinneista tämän kautta, mutta kaikki hankkeet eivät ole sellaisia, että ne soveltuisivat tällaiseen. Sitten kestävyydestä. Haluaisin kiittää erittäin myönteisistä reaktioista, joita olen saanut tämän osalta. Tämän täytäntöpano ei välttämättä ole niinkään vaikeaa, kun vertaa menneisyyteen, kun tarkastellaan mielialoja niin ne ovat positiivisempia. Tietenkin on joitakin temaattisia aihealueita, jotka menevät hieman päällekkäin. Ja kestävyys, sustainability, se otetaan mukaan aset, asetuksiin mukaan ja se on mukana myöskin neuvottelumandaatin yhteydessä. Komission tehtävä on neuvotella mandaatista kunkin jäsenvaltion kanssa – ja sinne haluamme myöskin tämän kestävyyden mukaan. Tänä päivänä tilanne on jo se, että kyse on suurista määristä, kyse on suuren luokan hankkeista, usein miljardin hankkeista ja periaatteena on se, että pakolliseksi tulisi, taikka käytönsä pakolliseksi tulisi jo kestävyysperiaatteen ottaminen suoritusvarauksesta sitten. Me haluamme pitää siitä kiinni. Tiedän, että parlamentissa on laaja enemmistö sen puolella. Ja suurin osa vastustuksesta tulee jäsenvaltioiden puolelta. Jotkut eivät halua sitä ollenkaan, jotkut haluavat sen portaittain ja jotkut haluavat itse jakaa tämän rahan, mutta meidän tarkoituksenamme on Euroopan tasolla jakaa, jakaa rahaa uudelleen sen mukaan, minkälaisia tuloksia ja edistystä on saatu aikaan. Ja oikeudenmukaisuuden nimissä minun täytyy todeta, että tämä olisi se asia, joka ehkä eniten edistäisi asioita, edistystä. Mikäli parlamentti tukisi minua tässä, tämä helpottaisi työtäni, mutta ei kannata ihmetellä, että jäsenvaltiot tässä eniten ovat pistämässä kampoihin tämä, tätä asiaa vastaan. Sitten käsitteestä inklusiivinen, kaiken kattava. Tässä ei ole vielä saatu aikaan läpimurtoa, mutta se nyt vähintäänkin rekisteröity. Ja kohesiofoorumi ja sen tekemä työ. Sitä toteasin, että mikäli yhdellä alueella haluamme toimia, niin ei se tarkoita sitä, että mennään sinne vain puolittain mukaan, vaan meidän täytyy ottaa kaikki aspektit ja kasvutekijät ja kaikki muuta aspektit huomioon. Pieni, inklusiivinen ja fiksu. Small, inclusive and smart, näin minä kuulin tulkkauksesta. Kokonaisvaltainen lähestymistapa. autan ottaa lähtökohdaksi. Suuren valiokunnassakin varmaan keskustellaan asiasta vielä – siitä, että ja parlamentti tulee sitten loppujen lopuksi ottamaan kantaa. Meidän lähestymistapamme on se, että viime viikkoina on pohdittu rahoitusehdotusta ja tämän valossa meidän tulevia asetuksiamme. Heinäkuussa sitten on määrä saada kesäloppuun heinäkuun lopussa, heinäkuun alussa rahoitusehdotus, tuleeko tästä 5 plus 5 vai 7 tästä ohjelmakaudesta. Minä olen aina kannattanut sitä, että 7 on ehdoton minimi meidän politiikkamme ja riittävän ennakkosuunnittelun kannalta. Tämä yksinkertaistaisi asioita, mikäli sanottaisiin 7 vuotta eikä 5 plus 5. Mitä tarkoittaa tämä plussaa? Siitä on käyty suurta keskustelua tässä yhteydessä 5 plus 5. Tästä en oikeastaan enempää voi saada tässä vaiheessa. Tämä on vain oma mielipiteeni. Keskustelta vielä käydään kollega Toirarille sitten. Mehän kaikki toivomme, että saataisiin aina uusia rahastoja entisten rinnalle. Mutta Ainahan voi toivoa. Joustavuus, tietty joustavuus täytyy säilyttää. Keskustelu vielä avointa komissionkin puolella. Tietystikin yhtäältä olisi hyvinkin järkevää, mikäli puhtaisin pidemmästä kaudesta, esimerkiksi seitsemän vuoden ohjelmista, vakauden, vastoitilvelyisuuden ja ennakoitavuuden kannalta olisi järkevää, mutta tiettyä joustavuutta täytyy olla, jotta voidaan reagoida kansainväliseenkin kehitykseen, mikäli tapahtuu jotain ennakoimatonta, joka edellyttää kehitysapua tai kansainvälistä muuta apua, niin silloin budjetissa täytyy olla li- tiettyä liikkumavaraa. Kaikkea ei voida hakata kiveen. Mikäli ymmärsin oikein teidän puheenvuoronne tällä esimerkiksi tapamme, niin ei minä voi mitään luvata, koska ei tämä ole minun asiani pohtia globaalia ilmastonmuutoksen sopeuttamisrahastoa tai muita kysymyksiä. Ne eivät kuulu minun toimialani, mutta esimerkiksi sosiaalirahastojen kautta voitaisiin antaa apua työelämän piirissä tapahtuvaa kehitystä. otan tukea tai silloin, kun tapahtuu työmarkkinoitakin, mihinkä pitää reagoida. Thank you. So the last tranche, Viimeinen kierros ja sen aloittaa Cornelius. Kiitoksia, komissaari. Kiitoksia siitä, että olette täällä jälleen kerran keskuudessamme. Haluaisin puhua maaseudun kehittämisestä, mutta meillä ei ole paljonkaan aikaa ollut. Totesin vain, että viidennessä kertomuksessa ei edes mainita sana rural, rural maaseutu. Tänään, tämän aamun yhteydessä Voisitteko kertoa meille hieman tästä kategori intermediaire-luokasta, eli tästä väliluokasta, keskiluokasta? Tehän vi- voisitteko viitata myöskin siihen, miten te näette asiat, miten, miten paljon tässä tarkoituksena on nämä asiat pitää entisellään, mutta niitä kutsutaan vain eri nimillä. Miten voitaisiin saada, voisimme saada enemmän johdonmukaisuutta pitkällä aikavälillä aikaan? Ja miten voitaisiin vahvistaa kohesiopolitiikkaa, niitä olisi kunnianhimoisempaa ja vakaampaa? Ja voisitko kertoa hieman omista kannanotoistani tämän sen suhteen? Ja, ja voisitko myöskin vastata selkeästi kysymykseen, joka liittyy paikallisvaltuutettujen Erasmus-ohjelmaan, vaihto-ohjelmaan? Aiotaanko sitä jatkaa vai ei? Paikallis- kunnallistason valtuutettujen Erasmus-vaihto-ohjelma on äärimmäisen tärkeä, jotta voidaan luoda eurooppalaista henkiä kohesiopolitiikan puolelle. Ja tämä mahdollistaisi sen, että voitaisiin ylittää tai poistaa jopa joitakin raja-aitoja ja esteitä. Olen kuullut, että nyt, että nyt on uudelleen luotaisiin uuteen uskoon Interreg-ohjelma. Kaksi miljoonaa euroa budjetissa, mutta ei enempää. Voidaanko tätä rataa jatkaa? No ehkä minä olin tässä nyt erehtynyt itse, mutta sanotteko, että tätä ohjelmaa jatketaan vaiko eikö sitä jatketa? Minun mielestä se on äärimmäisen tärkeä tämä Erasmus-ohjelma. Sitten voidaan käyttää, vaihtaa myöskin parhaita käytäntöjä kohesiopolitiikan johdonmukaisuudenkin kannalta olisi tärkeää. Paikalliskunnallistason valtuutettujen täytyisi ottaa Eurooppa-politiikka omakseen, tätä kautta se mahdollistuisi. Hyvät kollegat, meillä on vielä kuusi ihmistä puhelistallani, mutta hyvin hyvin lyhyesti nyt vain. Olkaa hyvä. Zeller seuraavana. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Yksi kysymys, hyvä komission jäsen. Pyydän, että vahvistatte tämän. Ja komissio 18. tammikuuta ilmoitti eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämisestä urheilussa. Alueellinen kehitys siteeraan Euroopan aluekehitysrahaston tukeminen urheilussa ja kestävään toimintaan äh, urheilussa ottaa se osaksi instrumentiksi äh, alueiden kehittämistä. Myöskin mahdollisuus, että sosiaalirahasto Sosiaalirahoista vahvistetaan urheilun osalta. Pidän tätä kovin hyvänä. Nyt on vain niin, että investointiohjelmat kunnissa, niillä on suunnitteluaika viisi vuotta. Voivatko kunnat siis luottaa siihen, operationaalisten ohjelmien toteuttamisessa vuonna 2014 lähtien, että urheilullista voidaan toteuttaa myös eurooppalaisella rahalla, jos vastaatte kyllä, niin tämä tulla tänne tänä aamuna, niin todellakin on sitten kannattanut minulle. Luis Alves. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Euroopassa on aina neljä tavoitetta. Haluamme parantaa budjettikuria, lisätä työllisyyttä, päästä, tai vähentää rakenne eroja ja kilpailueroja niin, että EUn kilpailukyky parantuu maailmanlaajuisesti. Ja kohesipolitiikalla pitää mielestäni auttaa siinä, että näihin haasteisiin voidaan todella puuttua. Erityisesti mitä tulee sisäisen, sisäisten kilpailuerojen ja rakenneerojen vähentämiseen. Mitä sitten tulee julkistalouden kriisiin, ja budjettikurin. En usko, että meillä on välttämättä oikeanlaisia välineitä käytössämme. Mitä mieltä olette siitä, että rakennerahastoja käytetään automaattisesti sellaisilla alueilla, joilla on tavallaan, jotka kantavat vain vähän vastuuta tietyillä alueilla rahoituksen osalta. Emmekö tässä ehkä hieman liioittelee ja luo epätasa-arvoista asemaa. Sitten Sanchez-Smith. Presidente, et merci monsieur le commissaire de... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari tästä erittäin helmeisestä ja syvällisestä vuoropuhelusta. Haluaisin tukea teidän ajatustanne näistä välialueista, keskisuurista alueista. Minun kysymykseni kohdistuisi makroalueisiin. Miten te suhtaudutte tähän erittäin laimean vastaanottoon, jonka olette saanut tämän ajatuksen osalta alueellisen yhteistyön ja makroalueiden kehittämisen suhteen. Miten te suhtaudutte kansainvälisiin tai rajat ylittäviin makroalueisiin? Kuulisin tästä enemmän mielelläni. Kiitoksia. Haluaisin puhua romaniaa. Degrabă de tactică de strategie. Meillä onkin tekninen kysymys, mutta se koskee myös taktiikkaa, eikä strategiaa. Onko komissiolla teillä aikomus, että saataisiin parempi, paremmin asema aluepolitiikan alihankkijoille? Vastauksenne on kovin tärkeä, koska yhä enemmän tulee näitä alihankintasopimuksia, niin yhä vähemmän rahaa on sitten projektin toteuttamiseen, mutta se, siihen liittyy myös korruptiota ja sukulaisten suosimista. Minun maassani esimerkiksi hinnat per rakennettu äh, moottoritikilometri ovat varmasti korkeimmat Euroopassa, sitä ei voi oikein ymmärtää. 83 miljoonaa euroa rakennettua moottoritiekilometriä kohti käytetään Romanissa. Se on ihan Euroopan ennätys. Miten voidaan huolehtia siitä, että tämä raha käytetään rehellisellä tavalla? Derek, the last question from Derek. Viimeisen kysymyksen esittää Derek Warn. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun äärimmäisen lyhyesti. Komissaari on saanut paljon aikaiseksi viidennen kohesiokertomuksen osalta. Onnittelut siitä tietystikin yksityiskohtiin kohdistuvia kysymyksiä aina esitetään. Minä haluaisin esittää kysymyksen liittyen urbaanialueiden ennusteisiin. Miksi te haluatte suhtautua tähän näin. Kaupunkialueet ovat tietystikin talouden moottori. Ja miten määritellään kaupunkialue? Tämä saattaa olla vaikea tehtävä. Tämä on yksi politiikan osa-alue, jonka suhteen jäsenvaltioiden ja alueiden pitäisi saada hieman joustavuutta, niin ne voisivat itse määritellä, mikä on kaupunkialue, mikä ei. Miten te suhtaudutte tähän? Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe noch... Äh, äh Kiitos, puheenjohtaja. Vastaan tässä vielä kollega De Angelisille. Tässä kysymys jäi toiselle sivulle. Suoraan sanottuna se, että meillä on näin paljon asetuksia, johtuu siitä, että me, meillä on niin paljon raha, rahastoja. Mielestäni viimeisellä ohjelmakaudella ja tässä Danuta Hymnerillähän oli suuri rooli, niin edellisellä kaudella hieman pystyttiin vähentämään kohesio- ja aluepolitiikan rahastojen määrää. Ja tästä muiden tulisi ottaa opikseen. Ja tässä vaaditaan todella sitä, että kaikki kantavat oman kortensa kekoon. Mitä sitten tulee painopistealueisiin, niistä on todettava, ja toistan tässä itseäni, että meidän tulisi e- erityisesti kilpailukysymyksessä ottaa harvempia prioriteetteja niin, että alueilla on tavallaan valinnan vapautta, mutta meidän tehtävänä on toimittaa rahat fokusoidusti perille. Eli voitte kuvitella tässä ruokalistaa, mistä alueet voivat valita tietyn menyn mutta vasta sen jälkeen ne saavat sitten rahat käyttöönsä. Ja asetuksesta usein kritisoidaan sitä, että sääntely on liikaa, mutta mm, totta kai kansalaisten etujen mukaista on, että liikaa sääntelyä ei ole, mutta silti törmään aina siihen, että mitä nyt sitten jätettäisiin sääntelemättä. Ja miten tiettyjä porsaanreikiä sitten käytetään hyväksi ja väärin. Eli se johtaa siihen, että sääntelyä tarvitaan. Joten meidän täytyy tulla katsoa ja tarkastella asetuksia ja katsoa, mitä voidaan poistaa, mutta samanaikaisesti täytyy tunnustaa se, että silloin kun sääntelyä ei ole, niin silloin syntyy väärinkäytöksiä, joita emme toivo tapahtuvan, ja tähän tulee reagoida. Ja aluepolitiikassa tehtävänämme on, että tässäkin tavallaan päästään vastakkaisuuksista eroon ja saadaan käyttöön yhteiseurooppalaisia standardeja. Ja näin tulemme tekemään ja näin olemme juuri parhaillaan tekemässä. Ja Kokobu-valiokunnassa sanoin ja pyydän nyt teidän tukeanne tähän, että kun paikallisia vaikeuksia ratkaistaan, niin ei voida toimia niin, että käännämme selkämme, vaan päinvastoin meidän täytyy mennä paikan päälle ja pyrkiä auttamaan tilanteen parantamista, vaikka tämä onkin hankalaa, mutta tämä on juuri se, mihin me pyrimme. Eli ongelmat pitää ratkaista paikan päällä ja kyllähän Brysselissäkin on ongelmia, tämä täytyy kyllä muistaa. Eli on tärkeää olla eri tahojen kanssa mukana paikan päällä ratkaisemassa ongelmia. Sitten nämä välikategoriat. Tällä hetkellä meillä on kahdenlaisia alueita, jotka ovat 75 ja 90 prosentin haarukassa. Ja sitten on sellaisia, jotka ovat tämän yläpuolella ja sellaisia, jotka eivät ole koskaan päässeet 75 prosenttiin asti. Ja näitä kaikkia alueita kohdellaan eri tavoin. Mutta meidän tulisi ehkä pyrkiä samankaltaiseen kohteluun jos esimerkiksi BKT on jollakin alueella 80 prosenttia, täytyy katsoa, onko alue ollut joskus sen alapuolella vai ei. Ehkä Seber kysyi tästä. Tällä hetkellä mittatikkuna on BKT, mutta me emme siihen ole tyytyväisiä ja pyrimme siihen, että saamme muitakin indikaattoreita, joiden avulla alueet voitaisiin arvioida entistä paremmin. Ja jos alueella siis on tietty vertailtavissa oleva BKT, niin silloin niitä pitäisi kohdella samoin kriteerein. Euroopassa on noin 500 miljoonaa asukasta ja 30 miljoonaa asukasta – elää niin kutsutuilla facing out alueilla ja lisäksi 30 miljoonaa sitten näillä alueilla, joissa BKT on 75-90 prosenttia, jota ei oteta juurikaan rahoituksessa huomioon. Eli tämä ei ole mikään pikkumäärä. Yhteensä 60 miljoonaa eli 12 prosenttia koko EUn väestöstä kuuluu tähän ryhmään. Ja siksi on aivan oikeutettua tarkastella myös näitä alueita. Ja alueet, jotka toimivat erityisen hyvin, niin suhtautuvat tähän positiivisesti. Ja tavoitteena täytyy olla se, että vähennämme eroja ja tässä täytyy reagoida rahoituksessa vaikeustason mukaisesti. Ja toiseksi olemme ottaneet opiksemme kritiikistä ja ehdotuksista ja tulemme tekemään ehdotuksen siitä, että näillä siirtymäalueilla rahoituksessa alueita kohdellaan seitsemän vuoden kaudella samanarvoisesti. Facing out on sellainen, että kauden alussa tavallaan rahoitusta on enemmän ja sitten tällainen pehmeä lasku pikkuhiljaa. Me taas pyrimme siihen, että jokaisella vuonna olisi tietty sama rahoitusosuus, et, e, eli että alussa oli, olisi tavallaan ensin vähemmän, mutta lopputulos olisi kuitenkin sitten tasainen seitsemän vuoden jaksolla. Sitten Erasmus. Se, että tätä ei ole tässä kolmannessa pilarissa, ei ole mikään ihme. Se ei ehkä siihen kuulu, mutta tässä on nyt ehkä sattunut väärinkäsitys. Periaatteessa voin sanoa, että teemme työtä sen eteen ja alueiden komitea on tässä työssä onneksi mukana. Teemme siis töitä sen eteen, että että panostetaan jatkokoulutuksen ja siihen, että ehkä myöhemmässä vaiheessa voisi olla sitten tällainen vaihto-ohjelma, Erasmus-ohjelma, mutta tässäkin täytyy edetä asteittain. Sitten urheilu, urheilukysymykset. Se, miten jäsenvaltiot haluavat näitä kysymyksiä mukaan ohjelmiinsa li, li, riippuu suoraan jäsenvaltiosta. Meillä on ollut tällainen tietynlainen ohjelma, joka on investointien kautta urheilun parantanut yhteiskunnallista tilannetta. Ja Alves, jos oikein ymmärsin, tässä oli siis kyse tästä N plus 2 säännöstä, oliko näin? Trata-se de aplicar a condicionalidade às transferências dos fundos estruturais para as regiões e penalizá-las com isso. Niin, tässä oli siis rakennerahojen käytöstä kyse alueilla ja mahdollisista sanktioista ja ran, rangaistuksista. Niin, totta kai näitä rahastoja tulee käyttää, mutta siten, että niistä sovitaan yhdessä alueiden kanssa – ja sovimme niistä ehdoista, joiden tulee täyttyä, jotta täytäntöönpano todella tapahtuu nopeammin. Eli tämä on ollut yksi suurimpia vajeita nykytoimissa. Alueellinen yhteistyö, sitä tulisi tehostaa ja edistää. Ja vielä kerran näistä makroalueista, niille ei olla korva merkitsemässä tiettyä, raho- äh, tiettyä rahoitusta, vaan tässä täytyy pyrkiä siihen, että syntyy koordinoitua yhteistyötä ja että tätä kautta sitten päästäisiin siihen, että käytettävissä olevat määrärahat käytettäisiin optimaalisesti ja entistä paremmin hyväksi. Sitten kaupunkialueet. Vogan kysyi tästä. Me Olemme usein keskustelleet siitä, että pyrimme siihen, että uutta rahastoa ei luotaisi, vaan että nykyrahastoista otettaisiin tiettyjä budjettikohtia ja kokonaisbudjetista tiettyjä prosenttiosuuksia, tästä täytyy vielä keskustella, joita sitten käytettäisiin kaupunkialueille. Ja totta kai on jäsenvaltioiden toimivallassa määritellä se, mikä on niiden mukaan kaupunkirakenne. On maita, joissa muutaman sadan tuhannen asukkaan kaupungit ovat jo suurkaupunkeja ja sitten muita, kaupunkeja, muita maita, joissa on olemassa miljoona kaupunkeja. Eli tässä tarvitsemme järkevää porrastamista, joka tulee tehdä siis jäsenvaltion tasolla mutta se, että edistetään suurkaupunkialueita, on varmasti välttämätöntä, mutta tämä ei saa koitua taas maaseutualueiden haitaksi. Mielestäni ne otetaan kyllä jo muissa rahastoissa tällä hetkellä varsin hyvin huomioon. Kiitoksia tästä hyvin rakentavasta keskustelusta. Um, I would like to thank Commissioner. Haluaisin kiittää komissaaria tästä erittäin avoimesta ja pitkällisestäkin näkemysten vaihdosta. Toivottavasti saatte pääjohtajan myöskin tulemaan Regi-valiokunnan kokoukseen helmikuussakin. Hän täällä myhäilee, joten hän varmaan tulee oikein mielellään. Me tarvitsemme jatkuvasti näitä yhteyksiä ja keskusteluita niin, että kumpikin tietää, mihin toinen osapuoli pyrkii parlamentin täytyy voida keskustella ja nopeasti reagoida näihin asetuksiin sitten, kun nämä ehdotukset saadaan. Kiitoksia paljon komission jäsenelle. No, no, no, Dear colleagues, the voting time is, has come. Kiitoksia, nyt on tullut aika äänestää. Meillä on hyvin pitkiä ja hankalia äänestyksiä edessämme, joten istutukaa aloillenne niin ryhdytään tuumasta toimeen. Can we start checking the, whether the... Nyt voitaisiin ihan ensimmäiseksi kokeilla, toimivatko äänestyskoneet. Pistäkää kortit koneeseen, niin katsotaan. Miguel, voisitko sinäkin pistänyt tämän koeäänestyksen päälle. Kokeilemme tämän koeäänestyssä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki eivät tunnu olevan vielä paikalla. En tiedä miksi. Äänestys päättyy kuitenkin. Kaikkien koneet ilmeisesti toimivat. Hiljaisuutta pyydän. Aloitamme kohdasta 13. Lambert van Nistelroin lausuntoluonnoksesta. Meillä on 12 tarkistusta tai pikemminkin kompromissitarkistusta. Ne varmaan sopivat suurimmalla osalle jäseniä. Ensimmäinen kompromissi puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Unohdin tyhjät äänet, mutta hyväksytty kuitenkin. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juurtosan kappaleet sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni se hylättiin. Tarkistetaan nopeasti koneellisesti. Tarkistus 17, yhden kappaleeseen 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 vastaan ja 18 puolta hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 raukeaa, joten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27, tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 tarkistuksessa meillä on kohta kohdata äänestys, jota on pyytänyt Rova Deli. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta yksi vastaan. Hyväksytty. Thank you. Now we move, uh, sitten, hyvät kollegat, siirrymme hyvin vaikeaan äänestykseen, joten pyydän, että kiinnitätte huomiota ja keskitytte. Konstant Sekkereelin mietintö politiikka ja Kestävän Euroopan unionin poliittiset haasteet ovat vuoden 2013 jälkeen. Konstantin Gref haluaisi sanoa muutaman sanan. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on niin, että tämä on todella hieman hankalahko äänestys, mutta nyt haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat todella aktiivisesti tehneet työtä sen eteen, että olemme saaneet hyvän lausunnon suurelle valiokunnalle. Tähän on tullut 103 tarkistusta ja minulla oli oikeastaan ainoastaan puolitoista viikkoa aikaa käsitellä näitä kaikkia tarkistuksia varjojen ja tarkistuksen, tarkistusten jättäjien kanssa, koska käännöksissä kesti niin kauan. Mutta äänestystä ei voi nyt lykätä, jos haluan vaikuttaa herra Garriga Pojedon mietintöön suureen valiokunnassa, joten kiitos lämpimästi kaikille niille, jotka ovat olleet tässä mukana. Kun katson, tai jos olisin hyväksynyt nämä kaikki 103 tarkistusta, niin tästä olisi kyllä syntynyt sellainen kirja ja niin suuri määrä tarkistuksia, että niitä ei suuren valiokunnassa varmastikaan olisi otettu huomioon. Ja siksi Näissä kompromisseissa, joihin olen päässyt varjoesittelijöiden kanssa, olen pyrkinyt siihen, että pyydämme suurivaliokunnassa, että kohesiopolitiikalle, joka on yksi tärkeimmistä politiikan aloista, saadaan myös tarvittava rahoitus. Ja siksi meidän ei tarvitsekaan joka kohdassa tehdä laajoja esityksiä kaikesta. Meillä on aikaa tällaiselle myöhemminkin. Mutta tästä haluaisin antaa yhden esimerkin. Kun kohdassa viisi puhumme prioriteeteista, niin tämän viesti on se, että haluamme keskustella ja olemme valmiita tekemään muutoksia, jotta osoitamme, että emme halua ainoastaan jatkaa itsepäisesti vanhan mallin, vaan haluamme myös mukauttaa kohesiopolitiikkaa, mutta ei pidä päättää aivan yksityiskohtiin asti siitä, haluammeko tässä edistää kulttuuria, urheilua, biodiversiteettiä tai niin edelleen, vaan tässä toimitaan nyt hieman yleisemmillä linjoilla ja kaikista muusta voidaan keskustella myöhemmin. Ja kompromisseissa on siis tällaisia hyvin paketoituja ehdotuksia. Lausuntoon liittyy kuitenkin myös selkeitä ristiriitoja, koska ryhmissä oltiin asiasta hyvin eri mieltä. Ja tämä näkyy erityisesti kahdessa aiheessa. Ensinnäkin siinä, pitääkö meillä olla yli siirtymäkauden sääntöjä tai uusi tavoite tai uusi tavoite kolme alue. Tässä on paljon jo keskusteltu, mutta uskon, että suure valiokunnassa ei ole tarpeen tietää, mitä sääntöjä millekin alueelle sovelletaan, vaan meidän tulee tietää se, että mm, on alueita, joilla on siirtymäkausia ja että niille tarvitaan jotakin sääntöjä. Mutta se, miten tämä kaikki on tarkoitus järjestää, niin siitä meidän ei tarvitse vielä tässä vaiheessa tehdä päätöstä, vaan me itsekin tarvitsemme lisää aikaa, jotta voimme keskustella asiasta intensiivisesti. Ja siksi pyytäisin, että hyväksyisitte tätä koskevan kompromissiehdotuksen ja odottaisitte, että valiokunnalla, neuvostolla ja komissiolla on aikaa käsitellä asioita enemmän. Sitten eri, erilaisia lähestymistapoja oli toiseksi liittyen ei käytettyihin, käyttämättä jääneihin, jääneisiin määrärahoihin. Ehkä tätä asiaa ei myöskään ymmärretty täysin. Jos käyttää N plus kahta tai kolmea, niin silloin jokaisessa jäsenvaltiossa on vuoden lopussa käy, käyttämättä EU-laajuisesti satoja miljoonia ja jopa miljardeja ja yleensä nämä määrärahat palautetaan kansallisiin budjetteihin, eikä meillä ole mahdollisuutta sanoa, että käytämme nämä käyttämättä jääneet määrärahat jossakin muussa muodossa. Ja nyt tarkistuksissa sanotaan, että tämä palautetaan samalle alueelle, samaan jäsenvaltioon tai EUn budjettiin, tai emme ota sitä ollenkaan takaisin. Mutta pyytäisin tältäkin osin teitä seurailemaan tätä kompromissiehdotusta ja sitä, mitä siinä on muotoiltu. Voimme katsoa tätäkin tarkemmin myöhemmin. On tärkeää, että välitämme neuvostolle viestin siitä, että emme halua palauttaa rahoja kansal- siis jäsenvaltioille. Tämä on usein ollut kiistakapula parlamentin ja neuvoston välillä. Totta kai valtiovarainministerit haluavat rahat takaisin. Mutta uskon, että kun ottaa huomioon, mitä haasteita meillä on edessämme, niin voimme todella tai todella tarvitsemme näitä määrärahoja ja ensin täytyy voittaa ensimmäinen taistelu ennen kuin lähtee sitten muihin konflikteihin, joten pyytäisin teitä hyväksymään tämän kompromissin. Ja tässä jokainen pyydetty sanamuoto ei näy kompromisseissa, mutta tässä on pyritty saamaan tämä sävy ja sisältö esiin, jotta äänestykset sujuisivat helpommin. Ja Lisäksi, jotta äänestys olisi helpompaa, niin tässä yhdessä kohdassa on suullinen tarkistus ja selvitys kohtaan 19, johon liittyy myös tarkistus. Tässä oli hieman ö, käännös ö, kikkailua, mutta ehkä asioita voi vielä selvittää. Ja vielä yksi huomio. En aio tällä lausunnolla lähteä muuttamaan sopimuksia – ja niin kauan kuin sopimus on voimassa, niin äärialueita tullaan kohesiopolitiikalla tukemaan. Ja mielestäni tähän liittyvä tarkistus on turha, koska se on jo mukana tässä lausunnossa. Ja olisin kiitollinen, että tällaista ylimääräistä suurista tarkistusta ei jätettäisi. Toivotan kaikille onnea. Thank you. I've never heard you speak. Kiitoksia. Näin pitkään piti puhua. Tämä varmaan tarkoittaa jotakin. Lambert, tämmöistä sinä olet. Puhut lyhyemmin. Ei niin pitkään. Tämä on hyvin erityinen mietintö erityisellä ajankohtana. Eli tästä täytyy puhua. Ei, kaikki valiokunnat eivät ole valmistelleet lausuntoa suurevaliokunnalle. Monet valiokunnat kirjoittavat vain kirjeen, mutta meillä oli täysi keskustelu tästä ja tämä oli tarpeen. Nyt on täysi lausunto ja voidaan kommunikoida se. Esimerkiksi 10. helmikuuta. Meidän täytyy puolustaa näitä asioita, joista sovimme, ja täytyy kommunikoida niistä. Nyt on juuri sopiva aika tehdä se. Konstantin Grelin huomiot esittelijä joistakin kohdista, joita emme ole vielä täysin selvittäneet. Täytyy sanoa, siirtymäsäännöt tai kategoria, siirtymäkategoria. Jotain tietoa tuli tänä aamuna, jotakin uutta tietoa tänä aamuna komission jäseneltä Pitäisi löytää tapa. sihteeristön kautta, että saadaan se agendalle takaisin. Kun on Markus Piperin raportti kohesiosta, niin sielläkin käydään tätä keskustelua, mutta todellakin halutaan nyt jatkokeskustella näistä asioista ja selventää niitä, mutta tällä hetkellä EPP tukee kaikkia kompromisseja. EPP tukee kaikkia kompromissia ja siihen liittyy suuri tahto siihen, että tarvitaan lisäselvityksiä. Which is too much. E One more for each group. Uh, the machine should tell us. That, uh, uh there is some problem with the number. On joku ongelma niiden ihmisten lukumäärän kanssa, jotka äänestävät. And the socialists as well, I'm told. Me lukertaamme sitä sosialisteilla myös, vihreät sosialistit. Kone kertoo meille, mutta olkaa tietoisia tästä, että jotakin korjauksia saattaa tulla. No siirrymme äänestykseen. Menen nyt paljon hitaammin kuin normaalisti, koska juuri sain tämän. A lot. Uh, as, as much as it gets. So can we start vote? Joten voidaanko alkaa äänestys? Kompromissi yksi. Hyvät kollegat, kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Selkeästi hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Ja suullinen tarkistus, siinä onko joku vastaan, sitä ei, joten muutettuna tarkistusta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 11, jossa on myös suullinen tarkistus. Valmistelijalta onko joku tätä tarkistusta vastaan? Suullisesta tarkistuksesta ei äänestetä, mutta il, äänestetään tarkistusta 11 ilman suullista tarkistusta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Tarkistus 12. Voidaanko keskeyttää äänestys aikaa? About, I could... En äh, nyt oikein näe, missä mennään. Suullinen tarkistuussa 11, numero 11. Te sanoitte, että sitä ei hyväksytty. Pitääkö tämä paikkaansa? Sitä siis ei hyväksytty. Kuka sitä vastusti? Aha, no, Konstanza Gray. No, no. Niin, en vain nähnyt kukaan vastusti. Ei tarvitse tarkistaa, minä haluaisin vain varmistaa sen. Joten nyt tarkistus 12. Puolesta 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Taitaa olla selvästi hyväksytty. Kollegat sanovat, että ei se ole selvä, joten tarkistamme. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 17 vastaan, joten hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan. Teillä täytyy tarkistaa. Tarkistus 13 äänestämme. Äänestys päättyy. 24 puolesta 16 vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa tarkistuksesta 14, toinen osa tarkistuksesta 14 puolesta vastaan. Se on selkeästi hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta Puheenjohtaja, tähän liittyy suullinen tarkistus, jossa olitte alueet, joilla on usein luonnon ongelmia. Siis tähän pitäisi mielestäni ottaa myös tällaiset äärialueet, jotka eivät ole vielä mukana. Luonnon haitta-alueet, korjaa. Oletko vastaan tätä suullista tarkistusta? Ei voida äänestää suullisesta tarkistuksesta. Valitettavasti kompromissi viisi ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 43. 43 puolesta vastaan. Ei ole selvää ollenkaan. Täytyy tarkistaa. 43 äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 Ensimmäinen osa. 62. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Näyttää hylätyltä. Tarkistetaan. Toinen osa 62 tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys voidaan päättää. 26 vastaan 15 puolesta. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten 72 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73, siihen liittyy suullinen tarkistus, onko kukaan suullista tarkistusta vastaan, 73, ei kukaan, joten äänestetään 73 tarkistuksesta muutettuna puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sitten kompromissi 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 53. Tässä on kohta kohdalta äänestetään vain toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolmas osa puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Kolmas osa. Tarkistus 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 17 vasta, joten hyväksytty. Sitten 75 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 1, 12 puolesta vastaan tyhjää. Et näe selvästi. Kompromissi 12 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 vastaan 18 puolesta kaksi tyhjää. Hylätty. Kompromissi 12 hylättiin. Joten nyt täytyy äänestää tarkistuksesta 78. 78 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Konstantin Skrell. I think this is the time to... Uskon, että nyt olisi oikea aika esittää suullinen tarkistus. Tämä helpottaisi asioita. Haluaisin poistaa level of sanata. I'm wrong, it's compromise. Anteeksi, tämäkin kompromissi 14. Minä nyt olin aivan väärässä. Kompromissi 13 ilman suurista tarkistusta. Unohtakaa, mitä Konstantsi äsken sanoi. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14. Kaksi kohta kaudelta äänestystä. Ja tässä on tämä Kuunnelkaa tarkasti tämä muuttaa tänne sitten tyyppiä. Compromise. Miten katsoo tätä kompromissia? Löydätä sieltä sanat level of financing, rahoituksen taso. Nämä sanat level of haluaisin poistaa. Onko sanktio reilu, mikäli on maksanut 50 prosenttia yhteisrahoituksesta ja niin poispäin mikäli tästä, tästä voin keskustella myöhemmin, mutta tässä vaiheessa haluaisin ottaa pois sanat level of. Tarkistuksen esittäjä tekö on minun kanssani samaa mieltä asiasta. Sen vuoksi toivon, että kansanpuoluekin pystyy hyväksymään tämän suullisen tarkistuksen. Tämä helpottaisi asioita, koska sitten ei ole tarpeellista pistää tätä kolmeen osaan tätä tekstiä, vaan aiempaan voidaan palata eli kahteen kohtakohta äänestykseen, äänestyksen kahdessa osassa. The level of. On selvää, että puhutaan yhteisrahoituksesta, mutta ei tämä level O. Se ei me kuitenkaan muuta. Äänestämme kompromissi 14, ensimmäinen osa ja kolmas osa. Toisesta ei äänestetä. Oikein. Okay. Very simple. We vote on the... Ihan yksinkertainen juttu. Äänestämme kompromissista 14 ilman, että siinä on kohtakohtainen äänestys, mutta mukaan luettuna tämä suullinen tarkistus. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on yksi ainoa äänestys tästä. On tästä. Ich bitte um Entschuldigung, leider sind... Pyydän anteeksi. Valitettavasti vihreät ovat ainut ryhmä, joka on pyytänyt tätä kohta kohdalta äänestystä. Pyytäisin heitä pyytämään, vetämään tämän pois. Olisin siitä hyvin kiitollinen. Mutta meidän täytyy äänestää tästä kolmasosasta erikseen, jos näin ei tapahdu. Ehkä on turvallisempaa äänestää kohta kohdalta. Välttääkseni ongelmia myöhemmin. Ensimmäinen kolmasosa. Äänestämme ensimmäisen osan puolesta, kompromissi 14, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa. osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 87 puolesta vastaan 87 tarkistetaan, ei ole selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 22 vastaan, mikä tarkoittaa, että hylätty. Voiko joku tämän tulkita? Ei ole enemmistö. Hylätty. Valita, mutta se on hylätty. 88, ei kun kompromissi 15 nyt. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95, ja olitte suullinen tarkistus. Kuka on suullista tarkistusta vastaan? Joten äänestämme 95 muutettuna puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 19 pitäisi olla suullinen tarkistus Haluatko sanoa, Konstantse? Selittää. Ja tässä äh, paragraf... Kohta 19 on todella ristiriitainen, mitä tulee käännöksiin, ja siksi haluaisin vielä selventää tilannetta ja ottaa huomioon tämän tarkistuksen 102. Luen tämän. Painot erityisesti sitä tosiasiaa, että kohesiopolitiikka on saman aikaan fiksua, kestävää ja inklusiivista kaiken mukaan ottavansa ja että vastaa 2020 strategiaa ja voi antaa meille kaikille politiikan osa-alueilla apua näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi se osoittaa, lisäksi osoittaa selkeästi, että kohesiopolitiikka kokonaisuudessaan on tärkeä, eikä se halua tämän politiikan sirpaloitumista eri politiikkohtiin, koska kohesiopolitiikalla pitäisi olla oma politiikkohtaansa EUn unionin talousarviossa. Tästä on sovittu kaikkien esittelyiden, varjoesittelyiden ja tarkistusten jättäjien kanssa. Mielestäni tämä olisi järkevä kompromissi. I think that's an extremely important... Mielestäni tämä on hyvin tärkeä tarkistus, koska siinä vältetään vaara tai ansa voitaisiin sijoilta. No mitä nyt äänestetään? Kohta 19 muutettuna Kyreilin äsken ilmoittamalla tavalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy nyt. 41 puolesta 1 vastaan 1 tyhjä. Ei huonosti, Konstantse. move, uh, dear colleagues, the celebration will come, but now we, we have to move. Juhlimme sitten myöhemmin, mutta nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on Kovacevin äh, lausuntoluonnos, joka koskee romaniväestön sosiaalista ja taloudellista integraatiota Euroopassa. Ensin kompromissi yksi puolesta, puolesta, kompromissi yksi vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei. Joten äänestämme siitä muutettuna puolesta. Tarkistus 11 siis vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy nyt valitettavasti tarkistaa, eli 11 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty äänen 25 vastaan 18 puolesta yksi tyhjä. Hylätty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 raukeaa. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 24 tarkistus puolesta. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei. Joten äänestämme muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta. 31 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 18 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 40 Aa, siitä ei äänestetäkään. Kompromissi seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 seuraavaksi. Ra- se raukeakin, puheenjohtaja korjaa. Kristian sanoi, että se raukeaa. Joten voimme siirtyä tarkistuksen 49 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 50, siitä äänestetään puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei. Eli äänet puolesta 51 muutettuna. Vastaan. Tyhjää. Kukaan äänestä tyhjää. Se on hyväksytty selvästi. Ja nyt äänestämme sitten lausuntoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, neljä tyhjää, yksi vastaääni. Onneksi olkoon. I'm sorry, Bostinaru Victor Bostinaru halusi sanoa jotain tärkeää. Hyvä puheenjohtaja. Voit vain pahoitella sitä, että joskus poliittiset äh, näkemykset saattavat olla vastoin eurooppalaisia arvoja. Minun suurin tarkistukseni pyrki juuri siihen, mitä parlamentti jatkuvasti on peräänkuuluttanut ja jonka komissiokin hiljattain mainitsi. Muistan hyvin Vivien Redingin puheenvuoron, kun hän sanoi, että nyt riittää että enough is enough. Onko syrjintä sitten eurooppalainen arvo? Minä kysyn vain. Halusin, että tämä minun mielipiteeni kirjataan pöytäkirjaan. Numbers. Siirrymme kohtaan kuusi esityslistalla. Salvatore Carronan mietintöön. Kyse on Euroopasta maailman ykkösmatkailukohteesta, joten hyvät kollegat, mikä te haluatte poistua paikalta, tehtä, tehkää se ääneti. Ei tämä kokous tähän loppu, eikä tässä ole mitään taukoa edes. Siellä Albrecht ja muuto, mikä olette mölistä, niin menkää tuonne huoneen ulkopuolelle mölisemään. Salvatore Caronna on nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Aivan lyhyesti. Tämä mietintö kuuluu liikennevaliokunnan toimivaltuuksiin ja lyhyesti myös siksi, että Mielestäni komission ehdotus menee aivan oikeaan suuntaan siinä, että halutaan antaa lisää sysäys matkailualalle. Se on äärimmäisen tärkeä ala taloutemme kannalta ja sillä on määrävä rooli myös Euroopan imagon ja sen arvojen vakauttamisessa maailmassa. Siksi olenkin sitä mieltä, että komission ehdotus on vakaa ja vakuuttava pohja josta voidaan lähteä kehittämään tulevien vuosien matkailustrategiaa. EU on maailman ensimmäinen tai, matkailukohde ja vuonna 2008 Euroopan tuli yli 370 miljoonaa turisteja, joka vastasi noin 40 prosenttia kaikista turisteista koko maailmassa. Ja viime tiedot osoittavat, että elpymistä on, vaikka luvut ovatkin pienempiä kuin esimerkiksi Euroopassa, vaikka vuonna 2009 oli tiettyä taantumaa. Erityisesti Brasiliasta, Kiinasta, Venäjästä, tämänkaltaisista maista tulee entistä enemmän matkailijoita. Ja matkailu on sellainen talouden ala, jolla voidaan lisätä kasvoja ja työpaikkoja. Noin kaksi miljoonaa matkailualan yritystä työllistää noin 5,2 prosenttia kaikista työntekijöistä ja matkailusta syntyy hyvin suuri määrä BKTstä, joka on jatkuvassa kasvussa. Matkailu edistää sosiaalista ja taloudellista integraatiota Euroopassa hyvin merkittävästi, erityisesti maaseutualueilla, rannikoilla, vuoristoissa, äärialueilla ja saarilla. Ja se, että meillä kehitettäisiin eurooppalaista matkailupolitiikkaa, jossa otettaisiin huomioon kaikkien jäsenvaltioiden erityispiirteet, on e- erityisen tärkeää, jotta integraatio jatkuisi EU-ssa. Ja tässä yhteydessä alueiden ja kuntien rooli on äärimmäisen merkittävä. Niille täytyy antaa entistä aktiivisempi rooli ja niiden täytyy olla täysimääräisesti mukana siinä, kun uutta matkailupolitiikkaa määritellään. Komissio strategista politiikkaa luodessaan on päättänyt oikeastaan kahdesta asiasta. Siitä, että on kilpailukykyä ja kestävyyttä. Ja Lissabonin sopimuksen säädösten mukaisestikin Euroopan unionin matkailulla pyritään ensisijaisesti parantamaan alan kilpailukykyä, jättämättä kuitenkin huomiota sitä, että taloudellista kehitystä ei voida saada aikaan ilman kestävää kehitystä. Ja tässä omassa tekstissäni keskitytään näihin kahteen keske- keskeiseen asiaan. Ensinnäkin siihen, että toimitaan niin, että Eurooppa pysyy tärkeimpänä maailman matkailukohteena ja toisaalta, että Euroopan alueita ja sen rikkauksia kehitetään edelleen. Kilpailu on entistä voimakkaampaa maailmassa ja EU täytyy tarjota kestävä ja laatu matkailu tarjontaa, jossa tätä ja hyödynnetään kulttuurisesta perinnöstä ja käytetään teknologiaa ja suojataan jatkuvasti alan toimijoiden toimesta ympäristöä ja vaihdetaan parhaita käytänteitä 27 jäsenvaltion välillä ja samalla koordinoidaan entistä paremmin alan toimijoiden toimintaa niin, että päästään laadullisesti eteenpäin koko alalla. Tässä luonnoksessani olen ottanut esiin niitä näkökohtia, joilla tavoin matkailu vaikuttaa kaikissa jäsenvaltioissa sosiaalisesti ja esimerkiksi työllisyyteen. Ja siksi juuri tähän meidän täytyy keskittyä tietyin toimin, jotka edistävät kilpailukykyä. Ja viittaan tässä nyt erityisesti tarjonnan parantamiseen, palveluiden monimuotoistamiseen ja siihen, että tuetaan uudenlaisia matkailun muotoja, jotka eivät olisi pelkästään kausittaisia. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että matkailu on kaikilta osiltaan hyvin ammattimaista on myös muita tärkeitä asioita, joita tässä voisin mainita, mutta koska tila oli rajallisesti, niin kaikkia niitä en voinut tähän ottaa mukaan. Esimerkiksi viisumikäytännön helpottaminen matkailumielessä ja se, että PK-yritysten toimintaa matkailualalla parannettaisiin ja helpotettaisiin ja että sähköisen kaupan direktiiviä tulisi entistä pikaisemmin soveltaa myös tähän matkailualaan. Kiitoksia huomiostanne tässä joitakin asioita ja nyt odotan teidän huomioita, joilla varmasti voidaan äh, parantaa tämä, tätä omaa lausuntoluonnostani. Kiitos. Thank you, Mr. Caron. Kiitoksia, herra Karonna. Nyt on varjoesittelijätä. Sí, gracias, presidenta. Kiitos, puheenjohtaja. Yleisesti ottaen olemme lausunnosta yhtä mieltä valmistelijan kanssa. Kilpailukykyä täytyy parantaa ja kestävyyttäkään ei matkailupolitiikassa saa unohtaa. Totta kai innovaatio ponnistuksilla on tärkeä rooli. Innovaatio on hyvin tärkeä siinä, että kilpailukykyä pystytään ylläpitämään. Ja samoin meidän täytyy pyrkiä alan moninaistamiseen ja panostaa tällaisen sosiaaliseen matkailuun, ja matkailualan entistä parempaan laatuun. Haluaisin kuitenkin esittää tukun tarkistuksia, joita tähän mietintöön jätämme, jotta siitä saataisiin entistä parempi. Ensinnäkin seuraava huomio. Kunnioitamme subsidiariteettiperiaatetta, emmekä saa tässä lähteä liiallisen sääntelyyn EU-ssa matkailualalla. Meidän täytyy toimia Lissabonin meille antamin toimivaltuuksin ja tarvitsemme sellaista aktiivista kilpailupolitiikkaa, jossa valvotaan alan keskittymistä ja hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttöä. Esimerkiksi Espanjassa ja Baleareissa on ollut eräs tapaus, joka parlamentissakin äh, tunnetaan. Ja meidän täytyy myös parantaa erityisesti PK-yritysten pääsyä rahoitukseen ja mikroluottoihin. Ja samoin meidän täytyy edelleen kehittää valmistelevia toimia, kuten kalypsoa, ja saada aikaan tällainen matkailun eri jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten liittyen kohtaan neljä, kun puhutaan eurooppalaisista laatumerkeistä. Täytyy välttää päällekkäisyyksiä ja liiallisia uusia merkintöjä, koska meillä on jo olemassa jotakin merkintöjä, jo, jotka ovat laatumerkintöjä ja muita tämän kaltaisia. Meidän täytyy katsoa ja konsultoida eri sidosryhmiä, minkälaisia vaikutuksia tällaisilla uusilla merkinnöillä olisi. Siis päällekkäisyyttä täytyy välttää. Sitten tarkistus, joka liittyy rannikkomatkailuun. Se täytyy olla kestävää ja se on erityinen matkailun ala. Tästä varmasti voitaisiin saada huomautus mukaan. Ja samoin tässä viitattiin äh, saarialueisiin. Niillä yhteistä on matkailu. matkailussa EU:ssa on tärkeää muistaa tämä toissijaisuusperiaate ja muita kohteita ei saa edistää toisten kustannuksella, vaan matkailua pitää yleisesti ottaen edistää. Ja tietty vastahakoisuus mainonnassa täytyy muistaa. Ja tässä komissio viittaa tällaisiin matkailumaihin kuten Brasilia, Kiina, Venäjä. Meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että saamme näistä maista lisää matkailijoita alueellemme. Sitten meriturismi, se on yksi merkittävä ala ja sitten tällaiset viini- ja ruokamatkailukohteet, ne voivat osaltaan moninaista tarjontaa ja luoda uusia matkailun muotoja. Ja sitten toinen aihe, aihe joka on tärkeä jossakin hyvin merkittävissä matkailukohteissa, esimerkiksi Baleareilla, kun matkailu lähti nousun 60-luvulla, niin rakentaminen ei enää ollut kestävällä pohjalla. Ja nyt tilanteeseen on alettu puuttua ja halutaan lisää laadukkuutta ja kestävyyttä. Ja tulevissa rahoitusnäkymissä pitäisi ehkä ottaa mukaan budjetti sille, että tällaisiin väärin rakennettuihin kohteisiin voitaisiin puuttua, niitä voitaisiin saneerata. Ja näin saataisiin aikaa kestävyyttä ja ennen kaikkea kilpailukykyä. Tämä on Ymmärrän tämän kyllä hyvin hankala, mutta tämä on hyvin tärkeää niille matkailualueille, jotka ovat väärän kehityksen kautta joutuneet epäsuotuisaan tilanteeseen kilpailullisesti. Ja nyt täytyy käyttää todella innovaatioita, koulutusta tilanteen korjaamiseksi. Ja sitten TEN-verkot, liikenne-TEN-verkot. On hyvin tärkeää, että meillä on yhteen toimivat verkot matkailussa ja liikenteessä, koska muuten matkailu ei voi toimia. Eli tämä yhteenliittymäkysymys on hyvin tärkeä. Colleague from ALDE Group. ryhmän kollega, pari esittelijä. Riikka Manuel puheen puolestaan. Okay, thank you, uh, chair, dear rapporteur. Puheenjohtaja, esittelijä, kollegat. Our rapporteur for the very good opinion. Olisi ensinnäkin kiittää teitä erilaisesta lausunnosta, joka kattaa suuremman osan niistä asioista, jotka kannattaakin ottaa esiin. Varjo esittelemme Rova Savisaara, mutta hän ei tänään päässyt kokoukseen, että hän pyysi, että minä kerron jotakin hänen ajatuksistaan. Rova Savisaara halusi painottaa sitä, että on tarpeellista tasapainottaa kausimatkailua siten, että terveys ja muita palveluita ja terveyspalveluiden er- erikoistunutta matkailu edistetään ja myöskin nuorten ja vanhusten matkailua. Täten saadaan tasapainotettua kausimatkailua. Kestävä matkailu toivottavasti kasvaa vielä lähitulevaisuudessa ja samalla mahdollistetaan kulttuurisen, historiallisen ja sosiaalisen perimän säilyminen tai perinnön säilyminen kaikilla alueilla. Jotta tavoitteisiin voidaan päästä, meidän täytyy painottaa laatu kysymyksiä matkailualalla. Teknologia ja kielivaatimus edellyttävät sitä, että sosiaalirahaston ja muiden yhteisörahaston kautta voidaan tukea koulutusta ja myöskin kansallisia välineitä voidaan käyttää. Sitten laadusta. Vaario esittelevä Rova Savirsar katsoo, että nyt on aika laatia eurooppalainen laatumerkki, joka kertoo tuotteen ja palvelun laadusta. Tämäkin auttaisi matkailualaa parantamaan imagoa. Thank you uh, very much. Madame Iligoyen, please. Sí, buenos días, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin onnitella Karona tästä äärimmäisen hyvästä lausuntoluonnoksesta. Tunnustan, että komission esitys menee hyvään suuntaan, mutta tästä huolimatta haluaisin ottaa tähän mukaan jotakin uusia elementtejä. Kuten kaikki tiedämme, matkailun potentiaali on tällä hetkellä yli 10 prosenttia kaikesta taloustoiminnasta ja siihen, siinä piilee äärimmäisen hyvä mahdollisuus lieventää nykykriisiä, talouskriisiä ja lisätä työllisyyttä. Ja siksi meidän täytyy ymmärtää, että matkailu on kaiken kattava alue – ja tarvitsemme kaikkia mahdollisia välineitä, joilla tiettyjä puutteita, mitkä, jotka liittyvät esimerkiksi ammattimaisuuteen tai infrastruktuureihin, voitaisiin parantaa, samoin lisätä innovaatiota ja edistää kaikkien matkailualan toimijoiden ja alueellisten tahojen yhteistyötä. Ja haluaisin korostaa saarialueiden matkailua näillä alueilla Matkailu on yksi tärkeimmistä tulonlähteistä ja lisäksi sillä voidaan elvyttää taloutta sellaisilla alueilla, joissa on ollut väestökatoa. Samoin meidän täytyy tulla puuttua myös pelkkään kausimatkailuun. Meidän täytyy lisätä matkailutarjontaa ja varmasti pystymmekin näin tekemään niin, että luomme uudenlaisia matkailutarjontamahdollisuuksia ja ohjelmia. Heillä on kulttuuri, turismia, koululaisten turismia ja vanhukset täytyy myös muistaa. Meillä on Kalypso-ohjelma ja lisäksi on tärkeää luoda verkostoja, joiden kautta voidaan vaihtaa hyviä käytänteitä ja jossa kaikki matkailualan yrittäjät ovat mukana. Sitten tämä äh, laatumerkki, merkintä Euroopassa, se olisi äärimmäisen hyvä. Se, sillä voitaisiin edistää laadukkaiden tuotteiden esiin tuomista ja helpottaa myös äh, hyvien käytänteiden vaihtoa. Espanjalla ja Italialla esimerkiksi on näistä asioista paljon kokemusta. Thank you. Uh, the next speaker is, uh... Seuraavaksi puhuu Mr. Kelly. Siis herra Keli. Uh, thank you very much. Um, first... Kiitos puheenjohtaja. Voisin ensinnäkin kiittää esittelijä ja varjoesittelijä. Hän on ollut erinomaista pohjaa, jonka avulla voidaan kehittää kunnollista matkailupolitiikkaa Euroopan unionin tasolla. Ja loppujen lopuksi tätä pitäisi myöskin tukea tätä politiikkaa. Tämä on lopullinen tavoite. Minä tulen oman maani matkailupääkaupungista, Irlannin etäosasta, minä tiedän kaiken kausi, matkailun kausi luonteesta ja mahdollisuuksista ja haasteista, joita on edessä matkailualalla. Tietystikin kausiluontoisuuteen liittyvät kommentit täytyy ottaa huomioon, että niihin voidaan suhtautua eri tavoin. Ihmiset väest- ikääntyvät, elävät pitempään ja heillä on enemmän aikaa matkailla eläkeiässä. Tämä ehkä auttaisi pidentämään matkailukautta eri puolilla Eurooppaa. Kehitysmaat, Intia ja Kiina, erityisestikin myös Etelä-Afrikka, tulevat muuttamaan kuvaa, koska elintaso kasvaa ja ihmiset tulee kannustimia matkailla enemmän. Viisumijärjestelmät hoitaa siten, että heidän on helpompi tulla Euroopan unioniin. Viisumi-ongelma aiheuttaa ongelmia minun maani osalta ja varmaan muissakin maissa. Internet luo tietoa ja mahdollistaa sen, että ihmiset saavat tietoa, mitä he aiemmin eivät saaneet. Senkin kautta voidaan kannustaa ihmisiä matkailemaan ja erityisesti suuntaamaan matkansa Eurooppaan. Kautta Euroopan kaikki on mahdollista. Eri mailla on oma viehätyksensä ja meidän täytyy kuitenkin markkinoida aluetta yhtenäisenä alueena – ja sitten jäsenvaltiot voivat itse tehdä oman osuutensa. Viime vuonna minun maassani meillä oli miljoona turisteja vähemmän kuin viime vuonna. Ja kun asukkaita on vain neljä miljoonaa, niin tämä on kyllä hyvin suuri laman aiheuttama ja toisaalta tulivuoren tuhkan aiheuttama matkalimäärien lasku. Minun mielestäni Huono markkinointi on myöskin osa syynä tähän. Ja kun puhutaan parhaista käytänteistä, ne kaikki hyötyä siitä, että käytettäisiin parhaita käytänteitä hyväksi ja katsottaisiin, miten maata, jotka ovat onnistuneet hyvin markkinoinnissa, ovat hoitaneet asiat. Meillä on pian vaalit ja hallitus muuttuu ja koko kiinteistö, lähest, kiinteistöalan lähestymistapa toivottavasti pystytään muuttamaan erilaisen lähestymistapaan. Lisäksi voitaisiin käyttää hyväksi Eurooppaa enemmän. Meidän täytyy saada tämä viesti eteenpäin. Minun maassani, mikäli oltaisiin Eurooppa-myönteisiä, Eurooppa-myönteisyydestä voitaisiin nauttia muitakin hyötyjä. Ja se, mitä tehdään Euroopan tasolla, pitäisi omassakin maassa, mukaan ottaa minun maassani, ottaa paremmin huomioon tästä, se vastavuoro, tästä vastavuorosta hyötyä. 2020 strategian osana on se, että pyritään kehittämään matkailupolitiikkaa pitkälti tulevaisuuteen ja Youth on the Move-hanke on tässä erittäin hyvä. Mitä useampi nuori liikkuu eri puolilla Eurooppaa, muodostaa sinänsä erään matkailusektorin alan. Ja tähän törmätään yhä uudelleen nuoret, jotka tulevat Brysselin tai Strasbourgiin esimerkiksi muutamaksi kuukaudeksi opiskelemaan tai muuten, voivat viedä viestiä eteenpäin ja sitten he tulevat menneeksi sellaisenkin paikkoihin, joihin ei olisi aiemmin tullut mielenkään mennä. Meidän täytyy käyttää tätäkin hyväksemme. Euroopasta voidaan tehdä ei pelkästään maailman suosionta matkailukohdetta, vaan voitaisiin tulevaisuudessakin varmistaa se, että kasvu ja talous hyötyvät tästä myös. Kiitoksia esittelijälle ja varoesittelijälle. Tämä, tämä on erittäin hyvää ja positiivista kehitystä. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitos parakalla. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγκουράκης. Με αφορμή αυτή την έκθεση θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα πολύ σοβαρά προβλήματα. Kuultiin tästä mietinnöstä ja kiinnittäisin huomionne kernaasti johonkin tärkeisiin ongelmiin ja kohtiin, jotka ovat tärkeitä maidemme kannalta. Tässä ei ole välttämättä puhuttu ollenkaan ne kokevat, koskevat enemmänkin näitä syrjäisiä alueita, infrastruktuurit ennen kaikkea. Usein matkailualueella täytyy ottaa vastaan suuri määrä matkailijoita, enemmän kuin itse asiassa alueella on asukkaita, ja se johtaa monin ongelmiin. Vierat ovat tietysti kovin tervetulleita, mutta infrastruktuuri, ainakin Kreikassa, monilla saarilla, on kuitenkin ei ole kovin kehittynyt. Ja puhutaan ihan perustavanlaatuisesta infrastruktuurista. Se on ensimmäinen teema. Sitten toinen asia. En tiedä, miten toisissa maissa tapahtuu, mutta Kreikassa on monia rantoja, joilla ei ole vapaa pääsy. Ne ovat yksityisiä tai ne yksityistetään. Ja se johtaa siihen, että ihmiset eivät pysty uimaan tai ottamaan aurinkoa vapaasti siis rantojen vapaa käyttöoikeus. Kolmanneksi on matkailutoimistoja, matkatoimistoja, jotka lellivät asiakkaitaan. Anteeksi, kyse on siitä, että jos tulkkikorjaa, jos matkautumista menee konkurssiin, niin asiakkaat jäävät pulaan. Sitten on tietysti hyvä, että on matkailualueita, mutta jos matkailu johtaa voittoihin, Rorksilla ja Korfulla on sitten esimerkki, tehän tunnette tämän puheenjohtajan, tiedät, tietävätkö muut, mutta siellä on liikaa turisteja ja hyvin vaikea tilanne noilla saarilla. Sitten kiinnittäisin huomioon vielä yhteen kohtaan. Usein on hyvin huonot työehdot näissä suurissa hotelleissa tai risteilyaluksilla. Meillä on nuoria, hyvin koulutettuja ihmisiä, mutta heidät korvataan ihmisillä Unkarista, Romaniasta, muista maista. Siis he ovat kylläkin hyvin koulutettuja, mutta heille maksetaan viisi euroa tai näin ja heitä riistetään. Ja tämä koulutuksen nimissä. Sitten puheenjohtaja, tiedätte, että tämä on ongelma. näiden risteilyjen kanssa. Sekään ei ole tässä mukana lausunnossa. Näillä laivoilla on usein hyvin vaikeissa työoloissa työskenteleviä ihmisiä, joille maksetaan vähän, ja sekin johtaa ongelmiin. Sitten kohta kahdeksan. Siinä on varmaankin käännösvirhe. Siinä puhuttiin siitä, että ikääntyneet ihmiset voivat olla ihmisiä, jo, jotka muistavat markkinat, joilla oli siis äh, suuri kasvupotentiaali. Miten ihmiset voivat äh, muodostaa markkinat ja sitten vielä kasvupotentiaaliset markkinat? François Alphonse. François Alphonse. Madame la Présidente, euh, je veux intervenir au nom de notre rapporteur fictif. Kiitos puheenjohtaja. Käytän puheenvuoron varjostelija Tremopulosin puolesta. Hän ei voinut jäädä tänne aivan kokouksen loppuun asti. Matkailu on hyvin tärkeä ala. Se vastaa 10 prosenttia BKTstä. Sillä on tärkeä merkitys työllisyyden kannalta ja samoin tärkeä vipuvaikutus alueellisen ja paikallisen kehityksen kannalta. Ja tämä on hyvin tärkeää, koska vipuvaikutusta syntyy erityisesti maaseutualueilla, vuoristoissa, saarilla ja niin edelleen, joilla usein on kehitysvaikeuksia. Eli meidän on äärimmäisen tärkeää panosta matkailuun. Ja tämä täytyy tehdä niin, että keskitytään vastaanottaviin maihin, joihin matkailijoita tulee. Maissa voi olla rakenne, ongelmia. Komissio viittaa tässä esimerkiksi vesivaroihin liittyviin ongelmiin, mutta pelkkää juomaveden rajoittaminen ei riitä. Meidän täytyy puuttua esimerkiksi golfkenttä asiaan. Niitä on entistä enemmän ja ne käyttävät yhä enemmän vesivaroja hyväkseen. Tutkimusten mukaan 60 prosenttia matkailusta riippuu ympäristöstä ja tähän täytyy siis todella keskittyä. 80 prosenttia kansainvälisestä matkailusta on erittäin haitallista ympäristön kannalta ja matkailun kehittämissuunnitelmat ovat vanhentuneita tässäkin suhteessa. Kaikkien etujen mukaista olisi kehittää matkailua sellaisella tavalla, että että suosittaisiin sellaisia vyöhykkeitä, joilla ei ole esimerkiksi luonnonsuojelualueita. Luonnonsuojelualueet pitäisi jättää rauhaan ja toisaalta kulttuuri perintöäkin omaavat alueet joskus jäävät täysin ilman matkailua. Näitä pitäisi pikemminkin edistää matkailun kohdealueina. Meidän pitäisi saada taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöhaasteiden kannalta katsottuna tasapainoratkaisu aikaan. Vaihtoehtoinen matkailu jota on pyritty kehittämään joskus onnistuneestikin, mahdollistaa sen, että sosiaalinen puoli paremmin otettaisiin huomioon. Ja myöskin pidetään kiinni paikallisesta luonteesta, Ja joillakin alueilla on hyvinkin paljon houkuttelevuutta, hyvinkin paljon potentiaalia matkailun alueena. Tätä pitää vielä kehittää. Matkailu on hyvin riippuista muista sektoreista. Ja kun viedään matkailua vaihtoehtoisen suuntaan, niin kehityksen pitäisi olla harmonista, niin että tehokkaasti pidetään huolta luonnosta ja luontoa suojellaan. Ja myöskin tällaista ympäristömatkailua voitaisiin lisätä. Thank you, François. Erminia Mazzoni, please. Erminia Mazzoni. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä komission suunnittelema politiikka välittää hyvän viestin siitä, miten EU suhtautuu tähän uuteen kilpailutilanteeseen, jossa nyt olemme, ja tätä arvostan. Mitä tulee sitten tähän Karonan tekstiin, mielestäni tätä tekstiä voi todella tukea mutta yhteistyön hengessä haluaisin kuitenkin esittää joitakin huomioita, jotka toivottavasti voitaisiin ottaa tässä huomioon oman valiokuntamme panoksena. Se, että panostetaan matkailuun ja sen monimuotoistamiseen on perustavanlaatuista ja tässä mielessä haluaisin ottaa esiin sen, että että kun pyrimme kohti laadukkuutta, niin voisimme ehkä korostaa, kuten muissakin valiokunnissa on jo tehty, voisimme korostaa eri aloitteiden linkkiä tiettyihin matkailualoihin, niin että todella käytettäisiin tällaista eurooppalaista suojamerkkiä, jossa otettaisiin huomioon esimerkiksi Unescon maailmanperintökohteiden suojelu. Ja meillä on varmasti hyvin paljon tällaisia suojelukohteita. Sitten matkailutypologioiden moninaistaminen, niin mielestäni Tähän täytyy yhdistää eräs tärkeä indikaattori, joka johtaisi entistä parempaan koulutukseen ja sellaisen, joka olisi entistä eri, erikoistuneempaa tiettyihin matkailun aloihin, joita voitaisiin sitten edistää. Ja vielä lopuksi haluaisin uudelleen vahvistaa sen, kuinka myönteinen tällainen strateginen toimi on ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että meidän valiokuntamme on tarkkana siinä, että ei sallittaisi sitä, että matkailupolitiikka ja kaikki siihen liittyvä politiikka voitaisiin jollakin tavoin erottaa kohesio- ja aluepolitiikasta. Tässä Ehkä kohta kolme on jo aika hyvä viittaus tähän suuntaan, mutta ehkä tarvitsisimme vielä jotakin hieman tarkempaa muotoilua tästä asiasta. Ja sitten tässä oli tärkeää ottaa mukaan myös kohta siitä, kuinka tärkeää meidän on taata kuluttajasuoja näin tärkeällä alalla. Aivan kuten esittelijä kohdassa seitsemän toteaa. Ja samoin on tärkeää edistää oikeanlaista in, teknologiaa ja oikeanlaisia välineitä. Emmekä voi sallia sitä, tai siis meidän täytyy ottaa huomioon se, että kun käytetään uusia teknologioita, niin silloin tarvitaan myös uusia takeita kuluttajansuojassa matkailussa. Ja Siksi pidän hyvänä sitä, että tässä viitataan pk-yrityksiin, mutta tässäkin asiassa uskon, että kun ottaa huomioon, kuinka paljon matkailualalla on pk-yrityksiä, ne ovat hallitseva taho ja toimia, niin ehkä tässä mielessä meidän tulisi ehdottaa komissiolle myös tiettyjä kohdennettuja toimia, jotka ottaisivat nämä PK-yritykset entistä paremmin huomioon. Ne tarvitsevat erityissuojelua. Kiitoksia. Pyytäisin, että Luis Alves puhuisi niin lyhyesti kuin vain osaa, koska aika on hyvin vähän. Ehm, apenas para dizer que o incentivo da integração nas estratégias turísticas. Kiitoksia, puheenjohtaja. Luonnon perinnön säilyttäminen ja matkailu asiat ovat tämän mietinnön aiheena. Natura 2000 alueitakin on käytetty matkailukohteina. Tällaista ympäristömatkailua voitaisiin kehittää. Tämä oli vain minun osuuteni tähän keskusteluun. Would you like to, to sort of briefly respond or... Haluatteko te, herra Karana, lyhyesti vastata tähän keskusteluun? Aivan lyhyesti. Korostaisin kahta asiaa. Ensinnäkin todella kiitän teitä huomiosta, jota olette osoittaneet tätä asiakirjaa kohtaan. Se on hyvin tärkeää. Ja keskustelusta, jota kuuntelin, sain sen vaikutelman, että meillä on selkeät edellytykset parantaa tätä tekstiä entisestään. Ja kaikki asiat, joita täällä kuulin, ovat hyvin vakuuttavia. Ainut asia, jonka sanoisin tässä kollega Anguragisille, joka koskee koskee määrittely. Ehkä tässä oli käännös- tai tulkkausongelma, mutta tässä logiikka on hyvin yksinkertainen. Eli koska Eurooppa on yksi niistä alueista, joissa elinen odote kasvaa edelleen ja meillä on hyvin paljon ikääntä, ikääntyvää väestöä, niin heitä täytyy pitää tällaisena potentiaalina ja voimana. Eivät he ole mikään tavara, ja he, näin tästä voimasta on hyötyä heille itselleen, mutta myös matkailualalle ja yleensä koko taloudelle. Tarkistukset ovat varmasti sellaisia, että hyvin suurelta osin ne vahvistavat tätä asiakirjaa. Ja tältä pohjalta voimme lähteä tekemään työtä. Kiitos kaikille. Kiitos paljon kaikille tästä näkemysten vaihdosta. Tänään päätimme vain, että tarkistusten jättöaika on 3. helmikuuta kello 18. Näin ollen voimme siirtyä viimeiseen varsinaiseen esitystään kohtaan. Niin ensimmäiseen keskusteluun Markus Piiperin työasiakirjasta. Tämä on vastine EUn viidenteen kohesioraporttiin ja vuoden 2013 jälkeiseen kohesiopolitiikkaan koskevan strategian, jonka komissio on esittänyt. Sitten kun Piper on laatinut mietintöluonnoksensa, uskon, että voimme käydä syvällisempää keskustelua, mutta nyt pyytäisin, että Piper hieman esittelee asiaa. Ja, vielen dank, Frau... Kiitoksia puheenjohtaja. Kyse on viidennestä kohesiokertomuksesta. Kyse on ennen kaikkea myös strategiasta kohesiopolitiikalle vuoden 2013 jälkeen. Tässä mietinnössä haluaisin ottaa perustaksi kahteen, kaksi asiaa. Viides kohesiokertomus toisaalta ja toisaalta komission tiedonanto ja sen johtopäätökset. Kaksi päädokumenttia nämä siis ovat. Kollegoiden mietinnöt ovat tietysti tässä myös äh, avuksi. strategian mietintö rakennerahastojen toteutuksesta 2007-2013, mutta myöskin Lastran mietintö Lissabonin ja 2020 strategian ja kohesiopolitiikan toteuttamisesta. vahvemmin kuin työasiakirjassa haluaisin kuitenkin suunnata vieläkin vahvemmin tulevaisuuteen, koska ennen kuin nämä asetusehdotukset tulevat, niin meillä ei ole tuskin mahdollisuutta parlamentissa keskustella periaatteellisesti komission ehdotuksista. Sen vuoksi enemmän tulevaisuuteen, mutta myös rajoittuen joihinkin periaatteellisiin teemoihin. En haluaisi mennä spesiaaliteemoja käsittelemään, kuten esimerkiksi tämä uusi kaupunkiulottuvuus tai tavoiteasuke kolme, nämä ovat asioita, jotka voidaan käsitellä niille pyhitetyissä mietinnöissä. Haluaisin rakentaa tämän vähän eri tavalla kuin tässä työasiakirjassa olen esittänyt ja pyytäisin sille suostumusta teiltä, koska se, mikä rakenne politiikan tuloksena on ollut 2007-2013. Niin, ja mitä tulee eurooppalaisen lisäarvoon ja taloustilanteeseen, niin sen, sen pitäisin tällaisena perusteena ja perustana. Ja haluaisin ottaa nämä tulevaisuuskysymykset etualalle. Ja siinä meillä on myös eniten keskustelun tarvetta. Ehkäpä aluksi muutama huomio komission ehdotuksista. Miten, mikä minun mielipiteeni on, olen samaa mieltä periaatteessa sitä käsityksestä, että tarvitaan sellaista lähestymistapaa kohdistuspolitiikkaan, jossa keskitytään enemmän tuloksiin, että on verrattavissa olevat indikaattorit käytössä. Sitten EU 2020-strategian sisältöjen mukaan ottamisen argumentit ovat vakuuttavia eivät kuitenkaan kaikki kohesiopolitiikan tavoitteet ole katettavissa 2020-strategialla. Siten tulevan aluepoliittisen kan, äh, kannalta tulevaisuudessa tärkeää ottaa mukaan myös äh, jäsenvaltiot sekä sisältöön että, sisältöihin että määrärahojen käytön valvomiseen. Tämän verran periaatteellisesta tai yhteisymmärrystä komission kanssa periaatteista, mutta sitten täytyy tulla konkreettisia toimeenpanoehdotuksia, jotta parlamentin ja jäsenvaltion hyväksyntä näille asioille voidaan saada. Tämä on myös haaste meille kaikille, on se, että ei ole tähän mennessä määritelty tarpeeksi eurooppalaisen lisäarvon käsitettä juuri kohesiopolitiikan yhteydessä. Ja kaikki se, mitä indikaattoreista – yhteistä tavoitteista. Tulosten mittauksesta on tähän asti sanottu. Se on myöskin hyvin teoreettista. Ehkäpä moniakin näistä asioista voidaan konkretisoida, mutta myös komissiota pitää tässä vaatia siihen, että se äh, esittäisi konkreettisimpia asioita. Ja mitä sitten tulee ehdollisuuteen? Kumppa- kehityskumppanuuksiin tulee niin periaatteessa se on hyvä asia, mutta kaikki myöskin jälleen hyvin teoreettista. Ja tässä täytyy olla tarkempi. Ennen kaikkea minä huoletaan se, että tämä kehityskumppanuus on liittynyt siihen vain, että on, on yritetty saada jäsenvaltiot mukaan. Miten saadaan se, että alueet tulevat tähän vastuullisesti ja sitoutuneesti mukaan? koska tuleva tehtävien jako jäsenvaltioiden ja alueiden välillä, että se menee oikeudenmukaisesti, niin sillä on hyvin tärkeä merkitys kohesiopolitiikan onnistumisen kannalta. 36 kysymystä otan esille. Se on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma. Niihin kaikkeen ei tietenkään voida vastata kattavasti, mutta ainakin yritetään. Painopiste siinä on tietysti 2020, se strategia, missä minäkin haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että strategia on tällainen yleinen tavoite ja kohesiopolitiikan niveltäminen, että siihen otetaan tiettyjä tavoitteita, kestävyys, se ei vielä ole ollenkaan tyydyttävällä tasolla. Kohesiopolitiikassa on kyse enemmästä. Ja kun ajatellaan näitä tavoitteitamme budjettikohtien osaltakin, niin ei siinä ole mennyt niin kovin huonosti ollenkaan. Ensimmäiset tulokset vuodelta 2007-2010, niillä pitäisi ihan rohkaista meitä. Että tämä pitää tästä seitsemän vuoden suunnitteluperiodista kiinni. 2020 asiassa minua huolestuttaa se, että mitä tulee innovaation infrastruktuuriin, ympäristönsuojeluun, ilmastonmuutokseen, siinä olen ihan täysin sataprosenttisesti samaa mieltä. Mutta kysyn tässä kyllä itseltäni, että jos, meillä on, jos käsittelemme näitä joitakin ydintavoitteita, niin siteeraan. Koulun keskeyttäjien lukumäärästä halutaan vähentää Euroopassa. Äh, tutkinut, niitä halutaan vahventaa Euroopassa. Köyhyyden torjunta, sitä haluamme myöskin Euroopassa torjua. Siinä nyt en sitten tiedä, että kun kohdassa on hyväksi todettu menetelmä, luotammeko siitä? haluammeko tässä sosiaalipolitiikkaa tuoda Euroopan tasolle? Se on vähän vaikea kysymys minulle. Miten pitkälle Eurooppa voi mennä? Voidaanko todellakin mennä niin pitkälle perusteisiin sosiaaliasioihin, kouluun, mennä ohjelmiemme kanssa ja ottaa niin kuin, sitoa kultaisiin ohjaksi rakennerahoilla nämä asiat. Ehkäpä 22 ohjelman kanssa en ole tässä ihan niin samaa mieltä. Tässä pitää olla tehtäviä jaossa äh, sellainen, että määritellään ne tarkemmin. Jos koulutuspolitiikka epäonnistuu maassa, niin tietysti maa on siinä vastuussa poliittisesti. Hallitus ehkä sitä ei valita enää uudelleen. Ja Euroopassa tarjotaan, asetetaan tavoitteita ja tarjotaan rahaa, niin siinä mielessä täytyy saada yksimielisyys järkevästä tehtävien jaosta. Mutta sitten nämä kehityskumppanuudet, se mitä alueet itse asettavat prioriteeteiksi, niin sillä lähestymistavalla se on ratkaistavissa. 2020 strategiassa minusta ei ole tarpeeksi ratkaistu sitä, että se, anteeksi Rova Schröter, se on vähän liian vihreä. Tietysti täytyy ottaa huomioon sekin, että energia ei ole pelkästään vihreää, ja pitää ottaa huomioon se, että in, infrastruktuurit, infrastruktuurin kehitys on myöskin alueiden taloudelle olennaista. Ei ole kyse pelkästään vihreästä modernisoinnista, vaan niin, että rakennetaan liikenneyhteyksiä. Kyse on siitä, että TEN-verkot saadaan liitettyä toisiinsa. Kaikkia ei voi katsoa ekologisesta näkökulmasta, vaan pitää mennä näihin perusteisiin vähän enemmän ja sitten erityisesti ajatella näitä köyhimpiä alueita, että ne pääsisivät mukaan kehitykseen. Monia jännittäviä kysymyksiä. Muutama tekninen kysymys, jotka olen ottanut myöskin mukaan näihin kysymyksiin, jotka ovat työasiakirjassa. Nimeän ensin muutaman tähän lopuksi. Rahoituskontrolli, byrokratian vähentäminen, miten BKTn kanssa mennään eteenpäin, tuleeko lisää indikaattoreita sitten välikategoriat. Onko todellakin se niin tarpeellista kuin komissio näin on kuvaillut? Ilman, että ajatellaan seurauksia, niin otetaanko lisäkategorioita tukikelpoisiksi. Sitten myös yritystuet, siinä olisi hyvin kriittinen myöskin. Yritän tehdä ehdotuksia siitä, kohesiopolitiikan ja EFRn yhdistäminen tarpeemmin. Globalisaatiorahasto sitten ja sosiaalirahasto. Siinä on monia asioita, jossa pitää puhua ihan teknisistäkin asioista. Käsittelemme myös laajentumispolitiikkaa Euroopan unionissa. Se on myös tärkeää kohesiopolitiikan kannalta. Ei voida teeskennellä että etteikö sillä olisi mitään vaikutuksia kohesiopolitiikalle, että laajennutaan, koska nämä rakenteet jäsenvaltioissa, joiden kanssa neuvotellaan, niin näiden välineiden kautta, kuten IPA-tuki, niin sehän koskee myös niitä. Yhteisrahoitus sitten, se viimeisenä esimerkkinä näyttää tässä kollegat, että tähän mennessä on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä. Ja monista teemoista ei ole päästy yksimielisyyteen ja parlamenttina, kun ollaan yhteispäätösmenettelyssä monissa näistä kysymyksistä, kaikissa näistä kysymyksistä, silloin pystytään saamaan asioita läpi, jos parlamenttina olemme yksimielisiä. Ja yritän joidenkin näiden kysymysten kohdalta luoda kompromisseja ja esittää niitä ja Iloitsin kovasti, jos tästä tulee keskustelua. Sitten kaksi huomiota lopuksi. Haluan myöntää se, että työllisyysvaliokunnan mukaan ottaminen 50, artikla 50 mukaan ei sovimulle ollenkaan. Neljännessä kohesiokertomuksessa tätä ei ole myöskään ollut. Ja se olisi kova haaste, että nämä aluetaloudelliset näkökulmat, emme päästä niitä käsistämme mutta näin on päätetty. Sitten aikataulusta. 21.22. Maaliskuuta on kuulemistilaisuus juuri tämän mietinnön teemoista. Sitten 12.4. olisi eh, tämä mietintö. mietintöluonnos. Sitten 9-12 toukokuuta tästä äänestettäisiin ja sitten olisi kesäkuussa täysistunnossa äänestys tästä mietinnöstä. Odotan puheenvuorojanne ja yhteistyötä tulevina kuukausina. Thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon Markus. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille, mikäli he haluavat. George, haluatko sinä aloittaa? Kiitos πολύ κυρία Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen erinomaisesta työstään ja selkeästä analyysistä, jonka hän juuri teki. Tämä on erittäin hyvä pohja jatkokeskusteluille. Yksi asia, josta meidän tulisi ehkä vielä keskustella lisää, koskee hallitus tason ja muiden toimijoiden välistä koordinaatiota ja lisäksi tässä on muita kohtia, joita pitää ottaa vielä esiin. On myös sellaisia asioita, joista tulemme varmasti olemaan hyvin eri mieltä ja niihin meidän täytyy vielä pureutua. Ensinnäkin esimerkiksi tällainen asia on se, miten kohesiorahastosta voidaan tehdä riippumaton. Ja sitten täytyy katsoa, kuinka yhteisrahoitus onnistuu. Ja suurilla makroalueilla ohjelmakausien kesto ja suunnittelu suunnitelmakaudet, niitä täytyy tarkastella. Manner seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja ensiksi, ensiksi haluan onnitella mietinnön laatijaa tästä ensimmäisestä vaiheesta. Tämä on erittäin hyvä työasiakirja keskustelun pohjaksi ja mielestäni tuo sisältö, jota esitit tulevan, tulevan raportin sisällysluetteloksi ja kysymyksenasetteluksi niin mielestäni se on erittäin hyvä ja selkeä. Voin kyllä ainakin itse ehdottomasti sitä tukea. Mielestäni tässä nyt pitää kaiken lähtökohtana todellakin olla se, kuinka me pystymme mahdollisimman hyvin kytkemään nämä kaksikymmentä tavoitteet osaksi, osaksi ja tulevaa rahastokautta. Kaiken lähtökohtana pitää olla se, että meillä todellakin on koko Euroopan kattava kattava koheesiopolitiikka joka huomioi myös erityisistä ja pysyvistä haitoista kärsivät alueet. Ja mielestäni oli erittäin tärkeää että nostit erikseen kysymyksen tästä eurooppalaisesta lisäarvosta. tästähän myös tuolla sure komiteassa on keskusteltu hyvinkin paljon ja tämän vuoksi on tärkeää että myös me valiokuntana pyrimme löytämään niitä lisäarvon elementtejä mitä koheesiopolitiikka tuo koska niitä on hyvin paljon tähän eurooppalaiseen politiikkaan on hyvä asia että, tässä työasiakirjassa nostit vahvasti esille nimenomaan tutkimuksen ja kehityksen. on myös tärkeää että pystyisimme keskittymään ja parantamaan näitä yleisiä tutkimusrakenteita tutkimusinfraa joka on jäsenvaltioissa. ei pelkästään riitä se että, me laitamme rahaa annamme rahaa jäsenvaltioille tutkimukseen ja kehitykseen heidän omien rakenteensa pitää myös olla kunnossa ja siinä on hyvin paljon tällä hetkellä eroavaisuuksia eri jäsenvaltioiden välillä toisaalta on tärkeää että pystyttäisiin myös sitten tekemään tiiviimpää yhteistyötä toisaalta tutkimusohjelmien ja toisaalta myös sitten alue ja rakenneohjelmien parissa koska tässä, ainakin, omassa maassani suomessa on hyvin paljon kehitettävää ja tällä tavalla varmasti saisimme myös pysyvämpiä tuloksia tutkimus ja kehityssektorilla. myös innovaatio toiminta olisi, olisi tärkeää kytkeä entistä tiiviimmin osaksi tutkimusta ja kehitystä. nyt monta kertaa itse innovaatiot jäävät tietyllä tapaa ulkopuoliseksi tästä tästä keskustelusta ja eurooppana meillä on erityisen paljon kehitettävää siinä että me pystyisimme myös kaupallistamaan näitä innovaatioita. me pistämme sinne kyllä rahaa prosentuaalisesti lähes yhtä paljon kuin esimerkiksi yhdysvallat mutta se panos jota me saamme noista innovaatioista kaupallisella puolella on huomattavasti pienempi kuin yhdysvalloilla ja tähän meidän pitää myös, myös painottaa. hyvä asia että, että mainitsit myös, myös enpi ohjelmat ja ylipäätään tämän ulkorajojen yhteistyön ja ehkä voisi myös sitä, pohtia että olisiko, tarpeen mukaista ja olisiko hyvä ja parempi ratkaisu se että, että enpi ohjelmat jatkossa olisivat myös aluekehityksen alla ja meidän hallinnoitavissamme koska tällä hetkellä siellä on hyvin paljon ongelmia kun, kun ne ovat ulkosuhteiden alla vaikuttavuus ja ylipäätään tämä tuloksellisuus näistä ohjelmista on varmasti tämä ydinkysymys jota tulevalla rahastokaudella pitää parantaa ja nimenomaan se että pystyisimme mittaamaan sitä pitkäjänteistä vaikuttavuutta ja se että, että nuo hankkeet myös jatkuisivat sen jälkeen kun rahoitus on loppunut tämä on, on tärkeää. sitten vielä yksi asia tähän loppuun useassa kohtaa tässä työasiakirjassa nousi esille tämä ikääntyminen ja demografiset haasteet mainitsitte että nämä ongelmat ovat nimenomaan harvaan asutuilla alueilla ja tämä on totta se ei ole pelkästään ongelma äh, köyhimpien alueiden harvaan asutuilla alueilla vaan myös, muiden ja rikkaampien maiden, kohdalla ja tähän varmasti pitää myös, myös kiinnittää huomiota ja toivon että varsinaisessa mietinnössä esitetään myös niitä konkreettisia keinoja että kuinka me pystyisimme muun muassa aluekehitysvarojen kautta tukemaan sitten myös näitä nopeasti ikääntyviä alueita. mutta kiitos tästä tämä on erittäin monipuolinen mietintö ja, haasteita varmasti riittää. Thank you very much. Schröter. Kiitoksia. En oikeastaan voi lähteä liikkeelle tästä työsekirjasta, koska se ei kuullaksemme ole mikään pohja, mutta tässä on nyt kyse siitä, että Sovimme niistä asioista, joita tämä valiokunta haluaa kohesio- ja rakennerahastojen uudistuksen mukaan. Tässä on kuitenkin hieman sekavuutta, enkä nyt ole aivan yhtä mieltä kaikista toimintamahdollisuuksista. Tässä on, nämä 36 suositusta. Mitä tulee sitten kohesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 suhteeseen, niin Olbricht vastasi tähän suuren valiokunnassa varsin selkeästi ja hän kertoi, minkälainen politiikkojen rakenne on. Ensinnäkin EU 2020 strategia on hallitusten välinen ja tiedämme, että avoimen koordinointimenetelmän nimissä tätä työstetään. Komissio tekee siis ehdotuksia ja jäsenvaltioilla on pitkälti sananvaltaa. Tämä koskettaa monia sellaisia alueita, joissa EU-politiikka ja jäsenvaltioiden politiikka liittyvät tiivisti yhteen ja myös sellaisiin politiikan aloihin, joissa jäsenvaltioilla on toimivalta, mutta jossa tarvitaan välittömästi tai välillisesti koordinointia koska muuten asiassa ei päästä eteenpäin ja koska asiat vaikuttavat välillisesti myös kohesioon. Kaikki tämä täytyy muistaa. Ja Olbrich sanoi tuolla aivan oikein, että mikäli jäsenvaltio ei lähde muuttamaan budjettirakenteitaan pelkästään EU 2020 siis tämän strategian takia ja kymmenen tulevan vuoden takia. Eli tässä ei pidä nyt lähteä heittämään yli laidan kaikkea sitä, mitä on vuosikausia kehitetty. Ja tällainen evoluutio kehitys on osa eurooppalaista integraatiota. Tässä on todella kypsytelty asioita vuosikausia ja kohesio- rahaston olemassaololle on syitä. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä rahasto pitäisi siirtää aluekehitysrahastoon. Tämä olisi hyvin järkevää, mutta sille pitäisi saada oma oikeusperusta sopimuksessa. Eli tuskinpä tätä vuodessa saadaan aikaan. Olemme suhtautuneet vihreänä tähän sinä, että tämän pitäisi olla oma ohjelmansa, ei pelkästään mikään hanke. Ja se, mitä komissaari Hahn sanoi tästä, että tänään on asia, jota voimme tukea. Ja sitten haluaisin, että mietinnössä panostetaan siihen, että tehdään selväksi, mitä komission ehdotuksia me tuemme, mitä haluamme edistää yhdessä komission kanssa – esimerkiksi niissä tapauksissa, kun jäsenvaltiot ovat eri mieltä. Me olemme toimielimiä eu ja meidän täytyy pohtia, miten saamme aikaan kompromisseja alueiden välillä. Ja jos ähm, jätämme komission tekemiä hyviä ehdotuksia huomiotta, niin silloin meillä on ongelma. Haluammeko me jättää tässä komission yksin? Mielestäni monet, monet komission ehdotuksista ovat tasapainoisia ja hyviä. Eli mietinnön rakenteen osalta täytyy ensin tehdä selväksi se, mitä tuemme komission ehdotuksessa, mitä haluamme todella viedä eteenpäin, ja sitten toisaalta ne asiat, joita kritisoimme. Tämä on ainut tapa, jolla voimme vielä vaikuttaa asetukseen. Muuten on hyvin vaikea saada tätä asetusta eteenpäin, ja siksi mielestäni on tärkeää, että mekin pyrimme keskuudessamme konsensukseen. E, tämä tarkoittaa tietenkin myös sitä, että ei Markus Piperin mielipide ole kaikessa määräävä, vaan meidän täytyy pyrkiä enemmistön muodostamiseen. Ja esimerkiksi mitä tulee ilmastonmuutospolitiikkaan, niin EUn täytyy vaikuttaa siihen, että monet Euroopan alueet eivät huku veden alle tässä tulevina vuosikymmeninä. Ja meidän täytyy katsoa todella, että ei käy niin, että alueet tyhjenevät, koska niillä ei voi enää asua tai että samoin kävisi maaseutualueilla. Tällaisia alueita, rannikkoalueita, saarialueita ja kuivu, kuivuudesta kärsiviä alueita on hyvin paljon – Euroopassa, esimerkiksi Etelä-Euroopassa ja muualla. Niitä on todella paljon. Sitten aluekehitysrahasto ja globalisaation sopeutumisrahasto. Nämä eivät ole mitään Siis vihreät pitävät tätä EKR parempana vaihtoehtona kuin globalisaation sopeutumisrahasto, joka oli jonkinlainen ad hoc väline. Ja mitä tulee nyt sitten näihin 36 sisältökohtaan, niin ehdottaisin esittelijälle, että niitä todella kävisimme läpi yhdessä, koska muuten aika ei riitä Meidän tulee ehdottomasti käsitellä näitä 36 kohtaa entistä tehokkaammin. Toivottavasti esittelijältä tulee tätä koskien ehdotuksia. Derek Vaughan. Kiitoksia. Seuraavaksi Derek Vaughan. Thank you, Chairman. Uh, I think by... Kiitoksia puheenjohtaja. Tähän mennessä varmaan What we uh, are doing now is fleshing out some of the, uh, the details. Tiedämme, otamme viiden kohdensio kertomuksen luonteen ja esittelijän tänään kertoma on tärkeä panos siihen. Joistakin asioista keskusteltiin komission jäsenen kanssa urban kaupunkialueiden merkityksestä edelleen. Kolme asiaa, joita haluaisin käsitellä lyhyesti. Yksi koskee infrastruktuureja ja oli mielissäni, että esittelijä tämä mainitsi. Tiedämme esimerkiksi, että nykyisissä ohjelmissa noin 70 prosenttia rahoituksesta menee Lissabonin agendan toteuttamiseen yrityselämän tukemiseen, ammattitaitoon. Mutta onko tarpeeksi rahastoa, rahoitusta tärkeille infrastruktuuriprojekteille siellä, missä minä tulen, niin siellä on paljon infrastruktuuria, jota täytyy kehittää. Puhutaan liikenteestä, laajakaistasta teistä, joten täytyy yrittää varmistaa, että rahoitusta on asianmukaiset infrastruktuuriprojekteille 2013 vuoden jälkeen myös. Toinen tärkeä asia, jonka haluan ottaa esille, koski interventioasteita Tämä myös mainitaan työsikirjassa. UKssa nähdään, että on suuria leikkauksia julkisissa menoissa ja tulee yhä vaikeammaksi tarjota yhteisrahoitusta. Interventioasteita täytyy siis parantaa ja ensimmäiselle osalle seuraavista rahoituskaudesta varmistaa, että interventioasteet ovat niin mahdollista kuin mahdollista. Se olisi suuri apu kaikilla alueilla. Kolmas ja viimeinen kohta jonka haluaisin ottaa esille. Mainitaan sivulla viisi mietintöä. Ja se on paikallisviranomaisten rooli. Niillä on suuri merkitys siinä, kun suunnitellaan infrastruktuuriprojektia toteutetaan, niin yritetään varmistaa, että paikallisviranomaiset täysin mukana seuraavilla ohjelmakaudella. Erityisesti täytyy varmistaa, että paikallisviranomaiset ovat mukana – näiden kehityssopimusten prioriteettien hyväksymisessä, että ei jätetä pelkästään jäsenvaltioille tässä alueella, vaan he paikallisviranomaisilla pitää olla suuri sanavalta siinä, mitä prioriteetit ovat. Jo tiedän, että komissio sanoo, että se on sitoutunut sen tekemään, mutta täytyy löytää tapa varmistaa, että se todellakin tapahtuu. Thank you very much, uh, Mr. Ang- Kiitos. Sitten herra Ankurakis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου... Κοίταξια puheenjohtaja. Uskon, että herra Piiperin mietintö tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden syventää tätä keskustelua. Se luo sille hyvän pohjan. Kun tarkastamme kohdisen politiikan tulevia suuntauksia ja sisältöä, tämä on erittäin hyvä pohja. Nyt äh, kun sivulta kolme Piiperin työasiakirjasta luen, että hänen mielestään henkilöiden vapaa liikkuvuus ja ylipäänsä vapaata markkinata poistavat eriarvoisuutta alueiden väliltä erittäin myönteisellä tavalla puhuja toisti saman vielä saksaksi, niin tästä herää väkisinkin mielessäni kysymys. Esittelijän mukaan ilmeisestikin hän katsoo, että eriarvoisuudesta päästään eroon yhtenäismarkkinoiden avulla, mutta samanaikaisesti hän ei ole kuitenkaan täysin varma siitä, että eri jäsenvaltioiden välillä eriarvoisuus poistuisi vapaiden markkinoiden avulla. Tämä on siis ilmeisestikin esittelijän kannanotto. Minulla on kysymys teille. Herra Mikolashikin mietinnön yhteydessä, josta olemme keskustelleet ja josta olemme äänestäneet, että herra Mikolashik itse ilmaisi pahoittelunsa sen suhteen, että vain 19 jäsenvaltiota on sellaisessa tilanteessa, että ne voivat saada kohesiorahoitusta. Ehkä meidän pitäisi nyt pohtia tai tutkiskella tarkemmin näitä 19 maata. Onko se tapahtunut mitään lähentymistä? Onko mitään edistystä tapahtunut? Toinen kysymys. 2020 strategiasta on puhuttu hyvin paljon. Tuo strategia käytännössä vain lisää eriarvoisuutta, ei suinkaan vähennä sitä. Ja tässä suhteessa minulla olisi teille kysymys. Olisiko nyt niin vaikeaa pyytää, että joku tekisi jonkin vertailevan tutkimuksen kaikista Euroopan unionin alueista, jotta saataisiin selville, mitä vaikutuksia 2020 strategia tuo kullekin alueelle. Ja en tässä Aiheuttavatko nämä aluekehitysrahaston tuet pelkästään eriarvoisuuden lisääntymistä vai vähentymistä? Vähentävätkö ne eroja alueiden välillä? Mikäli pelkästään tehdään jotakin tiettyjä strategisia valintoja, mutta mitään muutoksia parempaan suuntaan ei tapahdu, niin pelkään, että 2020 strategian suhteen ta- tapahtuu tismalleen samalla tavalla kuin mitä tapahtui Lissabonin strategian suhteen. Uh, thank tisztelt <clears throat> elnök asszony, kedves uh, kollégák! hyvät kollegat. Minäkin haluaisin kiittää lämpimästi esittelijää. Herra Piper on laatinut erinomaisen asiakirjan. Olemme myös kuulleet paljon mielenkiintoisia huomiota, mutta en lähde tässä nyt luettelemaan, kenen kanssa olen yhtä mieltä, enkä myöskään niiden kanssa, josta, joiden kanssa olen eri mieltä, vaan haluaisin pikemminkin tässä reagoida tähän työmenetelmään. Mielestäni tämä menetelmä on erinomainen, siis tämä esittelijän valitsema menettelytapa. Hän esittää kysymyksiä, jotka ovat vakavasti otettavia, aivan kuten tekin, herra Piper. Ja minä pidän tätä työskentelytapaa äärimmäisen vakavasti otettavana. Minä tulen vastaamaan kirjallisesti näihin kaikkiin 36 kysymykseen. Ja suosittelen kollegoitanikin äh, hyväksymään ja soveltamaan tätä samaa työskentelytapaa tapaa. Kyllä, Markuksella tässä on sitten paljon luettavaa tämän tuloksena, mutta olettaisin, että hän kyllä lukee vastauksemme mielellään. Mutta tämän lisäksi hänellä on mahdollisuus näiden kirjallisten vastaustemme kautta saada suuri panos tähän mietintöön. Hän tulee näin saman selvästi, e, selville sen, mihin ryhmät e, sisä, suhtautuvat kriittisesti, mistä he pitävät, missä on tällaisia jakolinjoja. Eli hän voi laatia tällaisen luettelon siitä, mistä asioista ihmiset ovat tyytyväisiä ja mistä taas ei ja mistä tarvitaan lisäkeskustelua. Näin ehdottaisin, että kollegat toimisivat, koska tämä olisi hyvä tapa edetä. I hope that not. Kiitoksia. Toivottavasti eivät kaikki valiokunnassa ajattele, että 36 kysymykseen pitää vastata. Mutta Markus, sinun puheenvuoro. En tiedä, haluatko reagoida tässä vaiheessa. Kuten Markus Piper sanoi, meillä on keskustelut, kuulemistilaisuudet, mietintö tulee Joten tässä on kuukausi aikaa ennen kuin loppullinen äänestys on, mutta Markus varmaan haluaisi vastata jo tänään joihinkin asioihin. Toivon. Ja, wenn das eine erste Diskussion sein kann, dann gehe ich ganz kurz auf kun on ensimmäinen keskustelu, niin käsittelen kernaasti lyhyesti. Kiitos tuesta periaatteellisella tasolla. vaikka kollegalle haluaisin sanoa, selvä selkeää on se, että eri asian koordinointi, se on tietysti painopiste. Makroalueet, niitä täytyy myös käsitellä. Tavoite kolme, makroalueet, niin sehän nyt on tietysti aihe sinänsä jo omalle mietinnölleen. Ohjelma äh, kauden pituus tietysti katetaan. Tämä lisäarvo Mannerhan on jo nyt lähtenyt. Siihen tietysti pureudun myös painopiste, myös henkilökohtaisesti minulle tutkimuspolitiikka, että se liitetään rakennerahastoihin, että saadaan niin lisäarvoa. Se on tietysti minun sydäntäni lähellä. Iloitsen tuesta tai tuesta IPA-välineelle, liittymistä edettäville välineille. Että se on myös aluepoliittisen, aluepoliittisen kehitysvaliokunnan alue. Sitten myös demografia, myös tärkeä. Söderille haluaisin sanoa, en käyttänyt tätä taktiikkaa ne tietoisesti, vaan eikä meidän pitäisi keskittyä tulevaisuuteen, koska meillä ei niin paljon siihen tuo, mahdollisuuksia enää ole. Pragmaattisista syistä tähän lähdin ja useimmissa Teemossahan olette sitä mieltä itsekin, että niihin täytyy pureutua ilmastonmuutoksesta. Sillä on sitä eri arvioja. En usko, että Euroopan alueet joutuvat veden alle. Se on vakava asia, mutta ei mitään ilmastopaniikkia. Kristillisdemokraattina minulla on enemmän tähän luottamusta Jumalaan tässä. perusta talouskasvulle. Sehän on väline varmistautua globalisaatioon ja Minä olen itse opiskellut talousmaantiedettä. Sisämarkkinat ovat siinäkin mielessä ympäristölle, kasvulle, työpaikoille, kaikille ennakkoedellytys. Koisopolitiikassa on kyse siitä, että saadaan köyhemmät alueet mukaan, tasoitetaan eroja ja sitten Eurooppana voidaan, äh, meillä voi olla yhteinen tavoitteasettelu energiassa ja ilmastossa, että päästään eteenpäin. Tämän verran. Sitten 2020. Siinä halutaan juuri löytää indikaattorit, joita voidaan ver- vertailla, jotta voidaan todellakin sanoa, että mikä nyt on tämä status quo ja mikä se viiden vuoden päästä on, mitä alueet ovat saavuttaneet eurooppalaisella aluepolitiikalla. Siinä mielessä strategia, niin kuin komissio sen esittelee, siinä on hyviä tällaisia liityntäpisteitä tarjottavissa. Herra Toitsille, kiitokset sydämellisesti. Jos olen tässä ovia avannut, niin Katsotaan, että mahdutaan ovista sitten yhdessä myös läpikulkemaan, etteivät jotkut mielipiteet jää ottamatta huomioon kokonaan. Ehkä tässä on otettu vähän liikaakin tehtävää itsellemme, mutta haluan tietysti olla tässä keskustelukumppanina, mutta jos lopussa 36 keskitymme 15, jossa meillä on poliittinen viesti, ja Rova Schörterillä te oikeastaan haluan tukea komissiota sen vuoksi, olen jäsenellyt mietintöni myöskin komission johtopäätösten mukaan. Se on melkein samanlainen. Haluaisin tämän varan juuri rakentaa ja sanoa, että tässä tuemme. Tässä emme voi lähteä mukaan. Tässä parlamentilla on eri mielipide. Joten tässä mielessä tässä on vielä paljon työtä, jotta yhteinen mielipide voidaan saada aikaan. Thank you very much. Kiitoksia todella paljon Markus Piiperille tästä tulevaisuutta koskevan keskustelun pohjustuksesta. Uskon, että meillä on edessämme mielenkiintoisia aikoja, kun työstämme tätä mietintöä sinun kanssasi. Eilen koordinaattorin kokouksessa tehtiin jotakin päätöksiä, joiden osalta voin kertoa, että päätimme antaa seuraavat mietinnöt ja lausunnot eri ryhmille. Poikkeukset, joka liittyy satamamaksuihin, tämä menee Aldelle, budjetti kansanpuolelle, solidarisuusrahasto, joka koskee kuutta jäsenvaltiota puheenjohtajalle. Puheenjohtaja huolehtii myöskin lausunnosta, joka liittyy eurooppalaiseen alueelliseen ja kansalliseen tilinpitoon. Sosialistit ja demokraatit saivat puolestaan lausun, joka liittyy väestön suojeluun ja humanitaariseen apuun. Energia- ja infrastruktuuriprioriteetit menevät kansanpuolelle. Niin ikään päätimme, että koordinaattorita lähettävät perjantaihin mennessä oman panoksensa kirjeeseen, jota nyt valmistellaan. Puheenjohtaja lähettää tämän kirjeen sitten maanantaina valiokuntien puheenjohtajien kokoukselle. Tämän osaamme EU 2020 strategiakeskusteluun, joka käydään maaliskuussa täysistunnossa. Koordinaatot myöskin tukivat ajatusta, että järjestetään parlamenttien välinen kokous yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa lokakuussa. Ja tuon kokouksen aiheena tulee olemaan lainsäädännön täytäntöönpano tulevaisuudessa koheesiopolitiikan osalta. Tapaamme jatkossakin kansallisia ministeriöitä, jotka vastaavat aluepolitiikasta. Bulgarian ministeri kävi jo meillä ja päätimme kutsua paikalle myöskin Romanian ministerin. Samoin pohdimme sitä, miten suhtaudumme suullisiin kysymyksiin. Sitten kun poliittinen ryhmä päättää esittää suullisen kysymyksen, sihteeristö sitten aina automaattisesti tarkistaa, mikä on paras tapa hoitaa tämä asia. Tuleeko tästä kysymyksestä sitten poliittisen ryhmän suullinen kysymys vai regivaliokunnan kysymys? Katsoimme, että valiokunnan kannattaa tukea Tonavan alueen tilannetta koskeva suusta kysymystä nyt puheenjohtajakaudella, Unkarin puheenjohtajakaudella. Toisaalta pohdimme myöskin muiden kuin lainsäädännöllisten mietintöjen ajoitusta ja laadintaa. Katsoimme, että sitten kun neljän kuukauden sisällä sen jälkeen, kun mietintö on annettu esittelijälle, esittelijät tehnyt mitään, silloin sihteeristö kertoo koordinaattorille tästä asiasta ja koordinaattori sitten päättävät, miten edetään asian suhteen. Ja siinä oikeastaan olikin kaikki, joten näin ollen päätän kokouksen tähän, ellei sitten kenelläkään mitään sanottavaa kohdassa muut asiat. Eli ole niin, helmikuussa sitten järjestetään seuraukokouksemme ylimääräinen kokous helmikuussa, ja siellä pohditaan sitten tätä käsittelen tätä Romanian delegaatio valtuuskuntamatkaa koskevaa kertomusta,